Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Oletan, että meillä on täällä riittävästi Euroopan parlamentin jäseniä paikalla, joten aloitan kokouksen. Hyvää huomenta kaikille. Ensimmäiseksi meillä on esityslistalla esityslistan hyväksyminen. Esityslista on teille kaikille jaettu. Ja hieman tätä julkaistua esityslistaa on muutettu, mutta jos tähän ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslistaluonnos voidaan näin muutettuna hyväksyä. Toisena esityslistallamme on pöytäkirjan hyväksyminen ensimmäinen toinen syyskuuta 2009 järjestetystä kokouksesta hyväksytty. Ja puheenjohtajalla on yksi ilmoitus. Haluaisin muistuttaa teitä että ähm, moottoriajoneuvo poikkeusasetuksesta 27.9. koordinaattorit päättivät, että järjestetään Ekon valiokunnan kanssa yhteiskokous, jossa kuullaan äh, komission esitys tästä moottoriajoneuvoasetuksesta. Tämä yhteiskokous järjestetään 19. lokakuuta. varsin myöhään illalla, eli kello 21.30 Strasbourgissa. Paikka ilmoitetaan myöhemmin ja tulkkaus tulee olemaan käytettävissä. Viimeisimmän keskustelumme osalta kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen. Nyt on aika antaa puheenvuoro esittelijälle Barbara Weilerille. Hän esittelee meille tässä aikataulu luonnoksen. Morgen und vielen Dank. Huomenta ja kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Minulla ei oikeastaan ole mitään uutta kerrottavaa, ainoastaan siis aikataulu siitä, kuinka tulemme käsittelemään tätä asiakokonaisuutta. Ensimmäinen askel oikeastaan on keskusteluiden jälkeen se, että olen kutsunut varjoesittelijät ensimmäiseen kattavaan sisäiseen keskustelun komission kanssa. Eli muistakaa, että tapaamme hieman aikaisemmin, mitä oltiin sovittu, jotta tätä voidaan valmistella hieman paremmin valmistaudumme myös 4.11. järjestettävään minikuulemistilaisuuteen. Ja haluaisin kutsua sinne kaikki muutkin kuin varjot, jo, varjoesittelijät, joita kiinnostaa tämä kokonaisuus. He voivat siellä tehdä sitten ehdotuksia siitä, mikä heitä kiinnostaa. Ja ensi viikolla jäsenille ja asiantuntijoille sekä puhujille ilmoitetaan tästä minikuulemisesta ja ajatuksia olisi hyvä saada tästä vielä ensi viikon loppuun mennessä. Ja kaksi tärkeää henkilöä tässä asiassa olisi hyvä saada puhujiksi, eli aivan pienet yritykset tavallaan ja kauppakamarit sitä kautta ja sitten julkinen sektori, joka saa tämän direktiivin kautta uusia velvoitteita. Nämä ovat siis tärkeitä asiantuntijaryhmiä tässä asiassa ja jos jollakin kollegalla on ehdotuksia tätä asiaa koskien, niin, niin hän voi nämä ehdotukset minulle esittää huomenna vielä. Sitten Tätä kuulemista varten laadin työasiakirjan ja heti sitten kuulemisen jälkeen mietintölausunnon. Ja tarkistuksia tähän mietintöön saa jättää 10.12. asti. Tarkistuksista keskustellaan sitten tammikuun lopussa. Niin, että vielä sitten tammikuun lopussa voimme myös äänestää asiasta täällä valiokunnassa. Ja jos kaikki sujuu hyvin, niin sitten helmikuussa lainsäädäntö saadaan päätökseen. Tämä on aika pikainen aikataulu, ei liian tiukka, mutta kuitenkin tehokas. Tässä on keskusteltu ja oltu yhteydessä kaikkiin niihin tahoihin, joita tämä direktiivi kiinnostaa ja turha tässä on viivytellä sen enempää. Tässä siis aikataulu Ehkä minun on vielä mainittava se, että mitään sataprosenttista päätöstä meidän yksinomaisesta vastuu valiokuntaroolistamme ei ole vielä tehty. On toinenkin valiokunta, jota tämä asia kiinnostaa, mutta olisi hyödyksi, jos parlamentin suurin ryhmä yrittäisin vielä puhua tuossa valiokunnassa tästä asiasta. Jos ajattelee siis niitä asianomaisia, joita tämä direktiivi todella kiinnostaa, niin tässä on kyseessä juuri sisämarkkinat. Ja siksi olisikin ehkä hyvä, jos tuon valiokunnan koordinaattorit ja muut omissa ryhmissään puhuisivat sen puolesta, että juuri me olisimme vastuuvaliokunta, koska tässä ei voida käsitellä pelkästään juridisia näkökulmia. Eli tämä ei siis menisi jurivaliokunnalle. Kiitokset, Rova Weiler. Onko muita kommentteja? Varjoesittelijät kenties haluaisivat sanoa jotain. Herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Varjostele Hanslik ei vielä ehdi aamulla nyt paikalle, mutta hänkin pitää tätä mietintöä äärimmäisen tärkeänä, aivan kuten oikein sanoitte, Rova Weiler, juuri sisämarkkinoilla. Meidän täytyy kehittää pk-yritysten tilannetta ja kuten on todettu, niin EU-ssa puhutaan aina siitä, että PK-yrityksiä pitää kehittää. Niiden ei tule jäädä pieniksi ja keskisuuriksi. Ja jotta tämä onnistuisi, ja niiden tilaa voitaisiin kehittää, niin tämä olisi oikein hyvä askel oikeaan suuntaan. Ja tässä ei saada minunkaan mielestäni keskittyväksi tämän siviilioikeudellisiin kysymyksiin, vaan tämä vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ja pk-yrityksiin, ja siksi tämä onkin selvä merkki siitä, mikä valiokunta olisi vastuussa asiasta. Olemme käyneet tästä jo tiiviitä keskusteluja, ja siksi uskonkin, että meillä on hyvät mahdollisuudet saada tässä olla ainoa vastuuvaliokunta. Ja tämä pikainen aikataulu sopii meille. Herra Hanslik tätä tukee, mutta meillä olisi vielä kaksi ehdotusta koskien kuulemista, mutta näistä tulen puhumaan sitten myöhemmin henkilökohtaisesti kanssasi. Thank you. Any other comments? Kiitos. Onko muita kommentteja? Olkaa hyvä. Herra Kreutschen. No? Yeah. Okay. Frau Weiler vorschlagen, dass man Haluaisin ehdottaa Rova Weilerille, että kuulemistilaisuudessa otettaisiin huomioon myös ne maat, joihin tämä direktiivi koskettaa voimakkaimmin näiden maksujen osalta. On siis sellaisia maita, joihin tämä ei kosketa niin voimakkaasti. Ne pystyvät kyllä pitämään säännöistä. Kun ajattelen Rooma ykköstä tai esimerkiksi sairaaloita ja maksuviivästyksiä, siellä viivästykset voivat olla jopa puolitoista vuotta, niin meidän pitäisi kuulla myös tällaisia tahoja ja sitä, mitä mieltä ne ovat direktiivistä. Next one, Mr. Kozutsnik. Would you like to say how... Herra Kozutsnik, voisitteko kertoa, miten teidän nimenne oikeastaan lausuta. No ihan helppo juttu. Edward. That's easy, please. I want to learn. Haluaisin oppia. Kosusnik. Mm, se kuulostaa hieman monimutkaiselta. Äh, dámy ja pánové, já bych eh, Hyvät naiset herrat, haluaisin kiittää esittelijää tämän aikataulun valmistelusta. Uskon, että huomenna varmasti pääsemme tästä helposti sopuun. Minä olen varajäsenenä myös jurissa ja sielläkin keskustellaan tänään tästä asiasta. Ja tulen esittelemään siellä tämän asian. Thank you, Mr. Kosusnik. Kiitokset, herra Kosusnik. Ja rouva Sheile. Style. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä esittelijä. Mielestäni on tärkeää, että menemme eteenpäin tämän asian kanssa, koska tämä on niin tärkeä. Jos sanoisin, sanoisin, että jos näistä maksuviivästyksistä on kuuleminen, olen ymmärtänyt, että näin on, niin olisi tärkeää, että siellä olisi myös paikallishallitusten edustajia, koska se on lopausryhmä, joka on eniten esittänyt huolestuneisuutensa. Tiedän, että eri alueilla, alueilla paikallisilla hallituksilla on paljon huolia yleensä 30 päivässä tehdään 93 prosenttia maksuista ja loppuja ei. Ja tässäkin on eroavaisuuksia. Ja meidän täytyy miettiä, mitä eri keinoja, e-maksuja ja muuta käytetään. Ja me voisimme oppia kaikesta tästä kuulemisessa. Haluaisin kiittää esittelijää tässä ja halusin vain vielä selventää tämän aikataulun. Suurin osa jäsenistä haluaisi tietää tarkasti nyt, minkälaista aikataulua tässä on suunnitteilla. Next one, Maja. Ja, danke Ich möchte... Kiitoksia. Haluaisin vielä tarttua siihen, mitä herra Kreutzmann sanoi. Siitä on täällä jo aikaisemminkin puhuttu. Eli ajattelimme, että komissio komission tulisi selkeästi esitellä meille tilanteen 27 jäsenvaltiossa tämän asian osalta. Eli tarvitsemme tiettyä vertailupohjaa. Onko tästä jo saatu joitakin tietoa vai miten tässä nyt edetään? Teillä on siis jo tietoja. Me emme ole saaneet vielä mitään, eikä kollegakaan tässä vieressä. Eli suosittelisin, että saisimme todella nämä tiedot virallisesti. Yeah, Yeah. Um, I could give the floor to... Voisin antaa puheenvuoron komissiolle. Haluaisiko komission edustaja kommentoida nyt näitä huomioita? Yes, Brickman. Rova Brickman. <coughs> Merci, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee tähän kysymykseen, joka äsken otettiin esille, todella me olemme välittäneet mm, seurausvaikutuksissamme joka on, käsiteltiin syyskuun alussa. Siinä oli tietoja siitä, minkälainen tilanne on nykyään jäsenvaltioissa. Te löydätte sieltä hyvin selkeästi, siis tästä asiakirjasta, joka on teille välitetty, te löydätte sieltä lainsäädäntöehdotukset, mutta myös asiakirjakokonaisuuden. Komissio on, on, on käytettävissä jos te haluatte, että esittelemme synoptisen mallin tästä näistä kaikista aiheista teidän valiokunnalle. Ei se ole ongelma, mutta te voitte jo tutkia tätä seurausvaikutusta, tutkimusta. Many thanks. And Mrs. Miley, do you have any further comments? Frau Weiler, onko teillä vielä lisäkommentteja? Ja eigentlich nur zum Schluss. Ich no, Aivan lopuksi haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita näistä huomioista. Olemme saaneet varsinaisen paperitulvan tässä osaksemme, mutta lainsäädäntö ehdotusta ja tätä, tätä analyysi, analyysiä ja vaikutusten arviointia, sen olemme kyllä saaneet. Mutta siis tämä kuuleminen on mielestäni tässä nyt kaikkein olennaisin asia, koska siellä myös hallinnon kriittiset kohdat koskien epäilyksiä esimerkiksi maksatuksista, sairaalamaksatuksista ja niin edelleen saadaan esiin ja lueteltua. Ja ehkä tätä kautta löydetään sitten ratkaisu niille alueille, joita komissio ei ole ottanut yhtä hyvin huomioon kuin me parlamentissa toivoisimme. Ja valiokunnan sihteeristölle ehdottaisin aikataulusta, että huomisen varjostyleiden kokouksen jälkeen lähetämme aikataulun jäsenille. Sitä voidaan siis muuttaa vielä tänään ja muuten sitten voimme lähettää sen eteenpäin jäsenille. Okei, okay, excellent. Loistavaa. Haluaisin vain mainista, muistuttaa meille, että tämä kuuleminen järjestetään 4. marraskuuta ja olette oikein tervetulleita ja on toivottavaa, että mahdollisimman monet olisivat paikalla. Seuraava kohta esityslistallamme on tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät. Haluaisin antaa nyt puheenvuoron esittelijällemme herra Toinen Mandersille. Hän esittelee meille aikataulun ja kaikkea muutakin. Um, last week we had... Kiitoksia puheenjohtaja. Viime viikolla me kävimme ensimmäisen keskustelun tästä aiheesta. Ja välittömästi päivä sen jälkeen meillä oli oikein hedelmällinen tapaaminen varjoesittelijöiden ja henkilökunnan kanssa. Jos me kopioimme komission ehdotusta, niin vain silloin voimme pysyä tässä ehdotetussa aikataulussa, mutta me sovimme itse asiassa, että me tarvitsemme lisätietoja – koska tämä valiokunta on sisämarkkina- ja kuluttaja-asioita käsittelevä valiokunta, ja joidenkin asioiden osalta me haluamme lisätietoja. Varjoesittelijät olivat tästä yhtä mieltä, ja tämän vuoksi me haluamme nyt siirtää myöhemmäksi tätä asian käsittelyä, niin kuin ensimmäisessä keskustelussakin jo ehdotin. Meillä oli erittäin hedelmällinen rakentava tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa, joten tämä on varmasti paras tapa nyt tässä edetä koska on paras saada täysin tuettu ehdotus kuin se, se, että monet ryhmät eivät olisi yhtä mieltä tästä, koska tietoa puuttuu monien asioiden osalta. Uskon, että komissiokin voi hyödyntää tässä tätä vaikutusarviointia muiden asioiden osalta. Ja komissio ja neuvostokin voivat käyttää tätä vaikutusarviota, vai vaikka uskon, että komissio varmasti tietää paljon tekstiilituotteiden merkitsemisestä. Mutta joka tapauksessa me haluamme valmistella, saada tämän taakse laajaa tukea. Tätä varten me tarvitsemme lisätietoja. Voin ehdottaa teille aikataulua, koska me jo samaissa tapaamisessa fiksasimme uuden aikataulun. Vaikutusarvio tulee olemaan valmis joulukuussa näin on ennakoitu. Näinpä me haluaisimme toisen käsittelyn puolessa välissä joulukuuta. Joulukuussa haluaisin sitten esitellä tai valmistella lausunto mietintöluonnoksen ja lähettää sen käännettäväksi tammikuuksi. Voisimme tammikuun lopussa sitten käsitellä tätä mietintöluonnosta tarkistukset helmikuun alkupuolella. Tässä me nyt kopioimme aikataulun, mutta siis tuleva vuotta varten. Tarkistusten käsittely helmikuun 23. päivä ja jos mahdollista äänestäisimme tästä mietinnöstä 23. helmikuuta valiokunnassa ja täysistunnossa maaliskuun 2010 kakkosistunnossa. That's what we agreed with the... Näin me sovimme asiasta varjoesittelijöiden ja hallinnon kanssa. Many thanks, Mr. Manders. Lämpimät kiitokset teille, herra Manders. Onko kommentteja? Varjoesittelijät? Rova Schaldemos. Tak for det, fru formand. Jamen, bare blot for at tilføje, at, øh, eller underbygge, at jeg... Haluaisin vain lisätä ja vahvistaa, että olen yhtä mieltä siitä, että saamme hieman pidennettyä tätä aikataulua aivan kuten sovimme, koska olimme yhtä mieltä siitä, että emme voi tai halua hyväksyä komission ehdotusta tällaisenaan, vaan meidän täytyy todella käsitellä sitä, kuinka pitkälle tämä ehdotus vaikuttaa, ja tähän tarvitaan hieman lisää aikaa, eli tämä sopii minulle. Any other comments? Onko muita kommentteja? Ei? Selvä. We proceed Jatkamme eteenpäin. Esityslistallamme kohtaan kuusi reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen. Annan puheenvuoron valmistelijalle herra Correalle. Hän voi meille vahvistaa aikataulun. Olkaa hyvä. Obrigado. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nämä pohdinnat, jotka ovat käsittelyssä, nämä liittyvät tähän reseptilääkkeitä koskevaan tiedottamisen asetuksen, mutta osittain nämä ö, pätevät osittain myös itse direktiiviin, koska nämä ovat vähän niin kuin kaksoset. Haluaisin kertoa, että lokakuun ensimmäinen päivä tapasin Envi valiokunnan esittelijän Kristoff Fjellnerin. Minulla ei ollut vielä mahdollisuutta tässä tavata Christian Busoita, joka on varjoesittelijänä. Envi-esittelijän kanssa tapaamisessa me löysimme jotakin yhteisiä näkökulmia tässä ja yhdessä identifioimme ne vaikeudet, joita näillä kahdella tekstillä tulee olemaan. Muistuttaisin vain tässä, että tämä aihe on sellainen, jossa neuvostossa on vahva ristiriitaa ja paljon useita maita, jotka ilmeisesti eivät nyt puola näitä Yhteisymmärrys kahden esittelijän välillä löytyi seuraavissa kohdissa. Ensinnäkin tämä direktiivi täytyy nähdä kuluttajien suoja toimena ja tämän vuoksi sitä ei pidä hylätä millään tekosyyllä paljon vähemmän vielä, jos tekosyynä on se, että kansalliset ja eurooppalaiset sääntelijät joutuisivat tekemään vielä enemmän työtä tässä. Toiseksikin on tarpeen selventää niitä tietoja, joita internetissä on liikkeellä. Internetissä ei voi olla pelkästään piraattitietoa, niin kuin tänä päivänä ennen kaikkea on, vaan internetin täytyy olla todellinen tiedon lähde, eh, tietojen, jotka voidaan varmentaa. Ja tämän vuoksi meillä on nyt loistava mahdollisuus vaikuttaa siihen, että on oikeaa vastuullista tietoa, vahvistettua tietoa, joka muodostaa hyvien käytänteiden esimerkin. Toiseksikin, kolmanneksikin tämä ää, eh, tässä vahvasti perustetaan tuotantoon ja tässä täytyy löytää tasapaino potilaiden etujenkin välillä. Neljänneksikin direktiivi ja asetus eivät mitenkään selvällä tavalla kuvaile nykyistä tiedotustilannetta potilaiden suuntaan, tämä leaflet-kysymystä. Eli tämä esite, joka on hyvin vaikea, vaikeasti luettavissa, joidenkin mielestä jopa mahdoton luettavissa oleva eh, potilasesite, niin siitä pitäisi saada yksinkertaistettu versio, joka olisi helpommin luettavissa. Ja se, tämän täytyy olla nyt tässä lähtökohtana. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että tarvitaan tiet, kehitettyä hyödyntämistä jo olemassa olevien hyvien käytänteiden osalta, esimerkiksi Ruotsista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Vaikka nämä kaksi järjestelmää, Ruotsi ja yhdistyneen kuningaskuntien järjestelmä, ovat hyvin erilaisia, eh, ruotsalainen – järjestelmä on enemmän yksityisen julkisen kumppanuusjärjestelmä ja UKon järjestelmä enemmän valtiojohtoinen. Mutta ne ovat molemmat erittäin tärkeitä tiedotuksen osalta. Tämän vuoksi me esitämme seuraavaa aikataulua tässä nyt. Me emme, jos me, me emme tässä nyt muuta paljonkaan mitään, mutta neljäs 11 olisi tässä käsittely. Emme ottaneet siis mitään kuulemista tätä päivämäärää ennen mukaan, mutta on äärimmäisen tärkeää, että 4.11. jälkeen meillä on tässä nyt kuuleminen. Ensimmäinen päivämäärä olisi sellainen, joka mahdollistaisi sen, että nämä pari-kolme valiokuntaa, jotka tätä nyt käsittelevät, niin pakottaisi nämä valiokunnat vikkelämmin ja aikaisemmin tässä tekemään työtä, mutta ymmärrämme kyllä, että tässä on tiettyä ristiriitaisuutta ja tämän vuoksi todellakin kuuleminen täytyy järjestää ja se täytyy järjestää marraskuussa, mutta päivämäärää ei tässä nyt vielä voida tarkentaa. Me voimme varmaankin muuten pitää kiinni tästä aikataulusta, mutta tässä nyt 11.11. on tarkistusten määräaika. Sitä siirrettäisiin hieman, jotta voidaan tämä kuuleminen järjestää sitä ennen. Ja, ja toinen 12. IMKO-valiokunnassa ja 25.1. ENVI-valiokunnassa olisi äänestys. Eli tämä jättää pientä liikkumavaraa ja tämä on se aikataulu, jota ehdotamme. Eli lyhyesti sanottuna me pidämme suurista linjoista kiinni aikataulussa, tuomme marraskuussa tähän kuulemisen mukaan ja sitten meillä on sen jälkeen ensimmäinen luonnos tässä käsiteltävänä ja sen jälkeen pidämme kiinni näistä muista päivämääristä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Correa. Herra Correa. Ja herra Busson on varmaankin vasta tuloillansa tänne. Hän on tähän liittyvän direktiivin valmistelija, mutta te sanoittekin varmasti kaiken tarpeellisen myös hänenkin puolestansa tässä. Onko muita kommentteja vielä kollegoilta? Ei. No, selvä. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. Ja siinä keskustelussa on viimeaikainen kehitys julkisissa hankinnoissa. Haluaisin ottaa puheenvuoron esittelijällemme Rova Ryylille. Ähm, Kiitoksia. Aluksi haluaisin korostaa julkisten hankintojen tärkeyttä Parlamentti on käsitellyt tätä aihetta jo useasti ja viime vaalikaudella meillä oli oma aloite mietintö, joka koski uuden direktiivin täytäntöönpanoa. Esittelijä oli McCarthy ja tämän lisäksi Haber laati mietinnön, joka koski esikaupallisia sopimusehtoja. Samoin meillä oli PPPistä ja sitä koskevasta vihreästä kirjasta. Oma aloitemietintö tästä vastuussa oli Weiler. Eli olemme tehneet jo viime vaalikaudella todella laajasti töitä tämän asian osalta. Haluaisin nyt puhua McCarthyn mietinnöstä ja sanoa, että siitä on tärkeää jatkaa eteenpäin. Julkishankinnat ovat olleet rahoituskriisin aikana tärkeä lähde saada talous jälleen elpymään. Sitä pitää tukea ja samanaikaisesti se on tärkeää myös, kun ajatellaan ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä kysymyksiä ja ilmastolle haitallisten menetelmien ja tuotteiden välttämistä. Meillä on ollut siis oma aloite mietintö esikaupallisista sopimuksista ja tässä tutkimusta ja pk-yrityksiä voidaan saada julkis- sen hank- hankintakilpailun kautta eteenpäin. Ja tässä tärkeää on juuri tämän alan varsinainen tarkoitus, eli se, että julkiset tahot saavat kustannustehokkaita ja kestäviä keinoja käyttöönsä. Tämä on hieman viime aikoina unohdettu. Tämä on siis tärkeä lähtökohta. Totta kai sisämarkkinaa periaatteista täytyy pitää kiinni, syrjintää ei saa esiintyä. Ja uskomme, että julkisilla hankinnoilla voidaan avata sisämarkkinoita, mutta silti uskon, että tämä kuitenkin tärkein tehtävä, eli se, että sisämarkkinat voivat toimia tavaroiden, palveluiden ja muun kannalta mahdollisimman hyvin. Usein tässä asiassa kokonaiskuvan saaminen on hyvin hankalaa ja oikeusperustat kär, kärsivät tätä kautta. Ja tässä täytyy muistaa erilaiset hyvät käytänteet ja siksi mielestäni pitäisi jälleen kerran luetteloida kaikki tämän alan aloitteet. Parlamenttihan on esimerkiksi vaatinut, että ympäristösuuntaviivojen lisäksi meillä olisi tai laadittaisiin yhteiskunnalliset suuntaviivat. Näitä ei vielä ainakaan toistaiseksi ole komission internetsivuilla. Sitten eettiset kysymykset hankinnoissa, eli reilu kauppa on yksi kysymys komissio tätä tukee, mutta tässä on tietty epätasapaino ja kuten sanoin, kokonaiskuvan saaminen on aika hankalaa, mutta nyt meidän pitäisi kuitenkin siihen pyrkiä. Sitten toinen osa tässä mietinnössä on myös tärkeä ja se koskee oikeusvarmuutta. Sitä olemme tässä valiokunnassa usein peränneet. Tämä ei ole asia, joka tulisi siis ylipäätään lainsäätäjiltä, vaan tämä on asia, joka tulisi varmistaa tuomioistuimen, EU-tuomioistuimen kans, kautta, koska tässä on joitakin menettelyitä, jotka ovat jääneet taka-alalle. Eli tässä on kyse erityisesti julkisten sektorien, kunnallisten sektorien välisestä yhteistyöstä – Hampurissa toimiva taho, Koditel Brabant, näitä koskevia oikeusjuttuja on olemassa ja tältä pohjalta pitäisi edetä ja vaatia, että komissio kunnioittaisi näitä päätöksiä jokapäiväisessä työssään. Sitten toimiluvat, se on toinen asia, jonka taustat pitää selvittää. Tämä tulee olemaan yksi osa mietintöäni, eli haluan tehdä selväksi sen, että näillä alueilla on oikeusvarmuutta ja tältä pohjalta sitten voisimme vaatia komissiolta vastaavia toimia. Haluaisin, että tästä yhdestä osasta järjestettäisiin kuulemistilaisuus, vaikka aikaa ei olekaan kovin paljon. Ainakin minikuuleminen tai joitakin työpajoja voitaisiin järjestää, koska tämä olisi tärkeää jatkokehityksen kannalta – 16 prosenttia EUn BKTLstä tulee siis tätä kautta, ja tämä on sen takia äärimmäisen tärkeä alue. Ja siksi olisin kiitollinen, jos suhteellisen pian varjoesittelijät voisivat saada aikaan yhteistyötä, ja koordinaattorit tukisivat sitä, että tästä osasta järjestettäisiin kuuleminen. Tässä ensimmäiset kommenttini. Many thanks, Mrs. Yle. I, I... Kiitokset, Rova Ryyle. Olen todella yhtä mieltä siitä, että tässä tarvitaan kuulemista ja se on hyvin tervetullut tästä erittäin ajankohtaisesta aiheesta. Tämä on todella kannustuksen aika. Herra Schwab seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että EPP tukee täysin ryylän lähestymistapaa ja siksi minulla ei olekaan oikeastaan paljonkaan sanottavaa sisältökysymyksistä, mutta yksi kysymys. Meillä ei ole tässä nyt mitään aikapaineita tämän asia kokonaisuuden suhteen, ja siksi ei ole mikään ongelma järjestää kuulemistilaisuutta. Olemme keskustelleet Rova Gebhardin ja koordinaattoreiden kanssa siitä, mitä aihealueita voitaisiin ottaa tärkeänä kokonaisuuksena mukaan tähän – ei ole mitään lainsäädäntöä, mitä ei voitaisiin entisestään parantaa, mutta meidän täytyy toimia siltä pohjalta, että saadaan aikaan selkeyttä, läpinäkyvyyttä julkisiin hankintoihin ja näin sen kaikkiin osa-alueihin, jotta sisämarkkinoiden toimivuus voidaan taata. Ja sitten toiseksi subsidiariteettiperiaatetta halutaan kunnioittaa. Eli kunnat voivat tavallaan itse päättää sen, miten ne tuottavat yleishyödyllisiä palveluita, mutta niiden täytyy kuitenkin sitten pitää kiinni siitä, kun ne ovat tehneet päätöksen siitä, toimivatko ne julkisesti vai yksisesti, yksityisesti. Ja tästä tulee varmasti mielenkiintoisia keskusteluja. Ja siksi onkin hyvä, että meillä ei todella ole tässä mitään aikapaineita. Kiitos. Thank you. Next speaker will be Mrs. Mailer. Rouva Weiler seuraavaksi. Ähm, ja, Frau Vorsitzende, äh, Frau Rühle, äh, ich finde... Kiitos, Rova Lähestymistapani on mielestäni aivan oikea. Ja olen aina ollut sitä mieltä, että tämän valiokunnan tulee käsitellä tätä aihetta vielä laajasti. Ei pelkästään ottaen huomioon uudet tuomioistuimen päätökset, vaan myös kaikki ongelmatiikka, joka liittyy vanhoihin tuomioihin. Eli tähän täytyisi puuttua uudelleen. Siellä on tiettyä ristiriitaa, mitä tulee tuomioistuimen aikaisempiin tuomioihin. En tiedä, onko tilanne nyt korjattu täydellisesti uusin tuomioin, tätä täytyy nyt tarkastella. Ja sitten toiseksi olen todennut käytännön tasolla, että talous- ja rahoituskriisin aikana, siis tämähän ei ole vielä ohi tämä kriisi, mutta kuitenkin kriisin alussa Jotkin kansalliset lainsäätäjät käyttivät varsin yksinkertaistettua julkishankintamenettelyä niin, että komissio ei mitenkään moittinut asiasta eikä puuttunut siihen. Meidän tulisi todella ottaa tämä asia vielä tarkasteluun ja katsoa, onko tässä toimittunut järkevällä tavalla kriisin aikana ja voisiko parlamentti ehkä yhdessä komission kanssa pyrkiä siihen, että hyvät käytänteet tulisivat entistä virallisemmiksi. Ja sitten toinen asia, Rova Ryyli, voitte kuvitella, että meille sosiaalidemokraateille juuri sosiaaliset kriteerit ovat äärimmäisen tärkeitä. Eli se, miten näissä asioissa toimitaan jäsenvaltioissa. Täytyy katsoa, mitä komissio tässä tekee. Ja Saksan tilanne on varsinainen tilkkutäkki, niin kuin valitettavan usein. Meillä on paljon toimi, toimeksiantajia, jotka käyttävät sosiaalisia kriteereitä esimerkiksi työehtosopimuksessa ja sitten sellaisia, jotka eivät näitä käytä. Joten tähänkin pitäisi vielä kertaalleen puuttua. Ja aivan kuten herra Schwab sanoi, niin avoimuus on toinen asia. Se kuulostaa äärimmäisen hyvältä tässäkin ja kukaan, kukaan kunnallispoliitikko ei tässä tule varmastikaan väittämään vastaan. EUn tuomioistuimessa on eräs asia vireillä, jota ei julkisuudessa niinkään tiedetä. Tämä on siis ympäristölainsäädännön lisäksi ala, jota eniten tuomioistuimessa käsitellään, eli juuri nämä julkiset hankinnat. Ja meidän täytyy, täytyy ottaa selvää siitä, miksi tämän alan juttuja on todella niin paljon vireillä tuomioistuimessa. Eli tässä oli jo monia asioita. Otittekin jo nämä puheessanne esiin, mutta halusin nämä vielä mainita. Next in via, uh, Kiitoksia, Rova Väilö. Seuraavaksi Rova Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Rova Ryyle tästä äärimmäisen hyvästä yhteenvedosta. Aivan aluksi haluaisin antaa puoltamisen kahdelle asialle, eli sille, että tarvitsemme tästä asiakokonaisuudesta todella selkeän yleiskuvan, koska tilanne on niin hajanainen. Siellä, missä tilkkutäkki tilanne on vallalla, niin on vaara siitä, että asioista ei voida tehdä selkeitä päätöksiä. Eli meidän täytyy nyt saada selkeä kuva siitä, mikä, miten asioita hoidetaan missäkin, miten asiassa edetään missäkin. Tämä on tärkeää työtä. Sitten yksi vastakkainen huomio tästä aikataulupaineesta, aikapaineesta. Tämä on oma aloite, mietintö ja tässä pitää tehdä tärkeitä poliittisia huomioita. Ja siksi olisi todella tärkeää, että me otamme aikaa sen käsittelyn, järjestämme todellisen kuulemisen, ei ainoastaan mini kuulemista, niin että kaikki näkökulmat, joita myös Rova Weiler toi esiin, saataisiin otettua esiin niin, että voimme antaa sitten oikeita vastauksia näihin kysymyksiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten toinen asia, jossa olen yhtä mieltä kanssanne, on se, että tässä yhteydessä julkisen sektorin rooli on tärkeä kansalaisten kannalta. Ja siksi tässä ei ole kyse pelkästään julkisista hankinnoista sinänsä, vaan myös siitä ympäristöstä, jossa näitä hankintoja toteutetaan. Kuten Rova Vailea sanoi, niin kriisi on osoittanut sen, että juuri tässä asiassa julkinen sektori on tärkein ja sillä, että asiat saadaan eteenpäin, talous elpymään. Ja siksi tässä täytyy nyt katsoa, millä kriteerein asioita tehdään ja kollega Mayer. Tuolloin juuri valiokunnassa toimimme yhdessä ja uudistimme julkishankintakysymyksiä. Ja yksi tärkeistä kysymyksistä, joita Rova Weiler juuri otti esiin, ovat nämä yhteiskunnalliset kriteerit ja voidaanko niitä toteuttaa vai ei. Konservatiivit eivät tätä toivoneet, vasemmisto toivoi näitä ja kompromissi oli se, että totesimme, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus näiden sosiaalisten kriteereiden toteuttamiseen. Ja tämä on juuri nyt se asia, jonka Weiler otti esiin, eli että tilanne on hyvin hajanainen jäsenvaltioissa, joissakin näitä kriteereitä sovelletaan, toisaalla taas ei. Ja siksi ehkä olisi hyvä antaa komission tehtäväksi selvittää meille se, missä jäsenvaltioissa – näitä kriteereitä todella käytetään. Tämä on äärimmäisen olennainen kysymys, jota meidän täytyy pohtia. Ja tämä liittyy siihen, kuinka näitä kriteereitä jatkossa tulee soveltaa. Ja olen todella vakuuttunut uskon puhuvani koko ryhmäni puolesta, kun sanon, että sosiaaliset kriteerit ovat hyvin tärkeitä. Ne täytyy saada tähän toimintaan mukaan. Tässä on kyse esimerkiksi siitä, voidaanko tavallaan et, e, antaa etuoikeus tai parempi asema niille yrityksille, jotka antavat työnantajille tai soveltavat hei, työnantajinsa sosiaalisia kriteereitä ja sanovat selvästi, mitä kriteereitä on käytössä, mutta kuitenkin tämä voisi olla yksi kriteeri julkisten hankintojen reilussa kilpailussa. Totta kai avoimuus on toinen tärkeä asia, jonka täytyy toteutua – jotta julkiset hankinnat eivät toteudu väärällä tavalla. Eli tässä on vielä joitakin asioita, joita meidän täytyy entistä tarkemmin tarkastella. Varjoesittelijää ei ole vielä meidän ryhmässä me nimetty, mutta minä koordinaattorina haluaisin suositella teille että ette alistu aikapaineeseen, vaan että tämä todella valmistellaan huolella niin, että kaikki lainsäädännölliset näkemykset saadaan tässä päivänvaloon ja että saamme hyvän tekstin. Eihän tässä nyt tietenkään kahta vuotta ole tarkoitus käyttää, mutta ainakin pari-kolme kuukautta. Okay, thank you. Uh, whether we have uh, a mini hearing or... Kiitoksia. Onko meillä nyt sitten mini-kuulemista tai täyskuulemista, niin varmaan saamme joitakin näkemyksiä aikataulusta. Täyskuuleminen olisi varmasti ensimmäinen joulukuuta. Tämä jää nähtäväksi. Seuraavaksi Ruva Roitova. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím se všemi předřečníky, kteří... Kiitoksia. Olen kaikkien niiden kanssa yhtä mieltä, jotka sanovat, että tämä aihe on hyvin merkittävä ja sitä täytyy käsitellä tarkkaan ja huolella. Ja siksi kannattaisinkin täysimääräisen kuulemisen järjestämistä esimerkiksi aluekehitysvaliokunnan kanssa. Sitten pari asiaa. Haluaisin kuulla komissiolta siitä, missä nyt mennään nykylainsäädännön siirtämisessä osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tilanne näyttää varsin hyvältä, mutta tätä, tästä pitäisi saada enemmän selkeyttä. sitten toinen kysymys, josta olen kuullut tai josta tiedän, että julkishankintoja käytetään väärin tavallaan kilpailuvälineenä. Usein tämä siis aiheuttaa vääränlaista kilpailua ja pyytäisin, että esittelijä ottaisi tämän asian esille mietinnössään yhdessä luvussa. Eli että tapahtuuko näin joissakin jäsenvaltioissa vai kaikissa, onko tämä yleinen käytäntö vai ei. Koska tarjouskilpailun jälkeen hävinneet osapuolet voivat tavallaan nostaa kanteen tätä menettelyä vastaan tuomioistuimessa ja tämä taas pitkästyttää, viivyttää, viivästyttää käytänteitä. Sitten päätöksenteon nopeuttaminen on myös tärkeä ja toinen tärkeä kysymys koskettaa sitä, kaikkia niitä alueita, joissa tarjonta on pienempää, eli hyvin erityiset yhden alan kil, tarjouskilpailut. Eli sielläkin syntyy kiistoja, näin voi olettaa. Eli eri teollisten tahojen välillä esimerkiksi hinta tarjouksista ja niin edelleen. Ja tällä tavoin sitten julkisia hankintoja käytetään tiettyjen palveluiden jakamiseen, jota tässä ehdotetaan. Eli on olemassa kartelleja, jotka vaikuttavat sitten tulokseen, julkisten hankintojen prosessin tulokseen. Ja tämä näkyy sekä hinnoissa että laadussa. On joitakin yleishyödyllisiä rakennushankkeita, kuten infrastruktuurihankkeet, joissa on hintaeroja. Ja sitten hintaeroja näkyy esimerkiksi eri jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden välillä. Eli jos kyseessä on yksityinen tai julkinen hanke, niin erot ovat varsin suuria. En voi mennä tässä nyt tämän paremmin yksityiskohtiin, mutta haluaisin, että tähänkin aiheeseen kiinnitettäisiin huomiota ja löydettäisiin ratkaisu, jonka kautta näitä kiistää ja eroja voitaisiin tasoittaa, koska muuten julkishankintoja käytetään ainoastaan näiden asioiden peittele, peittelemiseen. <coughs> Mr. Meyer, please. Herra Meyer. Ja, danke schön. Wir sehen schon und haben auch früher schon gesehen, wie Kiitos paljon. Me jo olemme sanoneet, että tässä on kyse todellakin hyvin laajasta asiakokonaisuudesta. Ei ole edes vielä otettu esille ennakointiasioita, mitä me ymmärrämme, mitkä ovat jäsenvaltioiden velvollisuudet tässä kysymyksessä, kun on kyse tällaisista julkisista hankinnoista ja jos siellä voidaan havaita ihan rajojen takana häilyvä uhka tai hirviö, juridiselle turvallisuudelle. Tässä on kyse oikeusvaltion periaatteista. Meidän täytyy noudattaa oikeusjärjestystä, oikeuden periaatteita. Miten me hahmotamme tämän tehtävän vaikeuden ja sen laajuuden? Kaikki, mitä sanoitte tässä tiivistelmässä, Rova Ryyle, on ihan paikkansa pitävää. Ei pidä unohtaa tärkeimpiä asioita – koska aina on vaarana se, että yksinkertaistetaan liikaa asioita, kun tehdään tiivi, tiivistelmiä, kun on kyse juridisesta turvallisuudesta. Pitää olla hyvin tarkkaavainen, jos tietätte jotakin pois, niin mitä sitten otetaan seuraavaan kokonaisuuteen. Meidän tavoitteenammehan ei ole pakottaa paikallis- ja alueviranomaisia toteuttamaan näitä julkisia hankinnoita. Tässä on kyse sisämarkkinoista ja niiden toimivuudesta, eli tavoitteet eivät ole aina ihan samanlaiset kaikkialla. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat meidän omat tärkeimmät tavoitteemme. Meidän täytyy noudattaa tiettyjä kriteerejä. Ei saa unohtaa näitä tärkeitä kriteereitä. Meidän täytyy siis muistaa, että julkisten hankintojen ohella, mistä on todella kysymys, onko kyse palvelu, palveluun liittyvistä julkisista hankinnoista, perusrakenteista te mainitsitte erityisesti lain, joka antaa mahdollisuuden lykätä julkisten hankintojen toteutumista tai siirtämistä yhdeltä viranomaiselta toiselle. Tämän tyyppinen ö, säädös on toiminnassa vain kahdessa osavaltiossa 16 Saksassa. Te voitte siis kuvitella, kuinka paljon eri sovellusmuotoja löytyy meiltä, kun lähdetään soveltamaan tämän alan lainsäädäntöä. Ei pidä myöskään unohtaa yksinkertaistamista, mitä se pitää sisällä, mutta mehän haluamme olla tehokkaampia toiminnassamme. Meidän täytyy todella toimia siten, että joko meillä on hyväksyttäviä toimintoja ja pitää aina pyrkiä välttämään oikeusprosesseja, jotta e- me emme joutuisi oikeusistuimen eteen. Tilannehan ei kyllä ole aina ihan helppo tai yksinkertainen. Kollega tässä sanoi, että on selvää, ihan, ihan selvää mitä joku kunta haluaa ja mm, sehän ei halua menettää omaa paikallista yritystoimintaansa, asettaa sitä vaaranalaiseksi. Sen takia sisämarkkinoiden avautuminen Euroopassa – synnyttää ongelmia, koska kaikkiahan pitäisi kohdella tasaveroisesti. Eli tässä eivät lähtökohdat ole yhtään helppoja, jos me haluamme yhden kattavan tasapainoalueen. Kun on kyse julkisista hankinnoista, meidän täytyy totta kai toimia siten, että ne, jotka ovat tulleet valituiksi, niin he todella toteuttavat miehille naisille antamia lupauksia, kun on kyse tasa-arvoista syrjinnän vastustamisesta, eli tasa-arvoisesta kohtelusta myös tälläkin toiminta-alueella, kun on kyse julkisista hankinnoista te saatte koko joukon asiakirjoja, joka on oikea välillä niin kuin tiiliskivipino, joka pitää purkaa. Yes. <clears throat> Uh, Styler, please. Thank you, Madam Chairwoman. Um, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lisätä oman tukeni täyskuulemisen puolesta. Jokaisella tässä salissa on hyviä esimerkkejä siitä, millä tavalla julkiset hankinnat omassa maassa toimivat. Ja minulla on esimerkiksi esimerkki Skotlannin tilanteesta, jossa on esimerkki siitä, miten me olemme julkisen hankintapolitiikan kautta auttaneet suojakoteja, suojakodin asukkaita. Heillä on ollut mahdollisuus tehdä työtä ja Tämä on ollut loistava esimerkki EU-politiikasta ja siitä, miten julkishankintapolitiikka on mahdollistanut tämän. Meillä on nyt aikaa ja mahdollisuus jakaa parhaita käytänteitä. Meidän täytyy käyttää valiokunnan resursseja ja hyödyntää kaikkien kokemuksia. Jos me saamme nyt kuulemisen kasaan, niin olisi hyvä pyytää kaikilta parhaita esimerkkejä parhaista käytänteistä ja tuoda nämä kaikki yhteen olisi hyvä, että tämän kuulemistilaisuuden tavoitteet olisivat erittäin selvät, joten minä todella tuen sitä, että tätä varten varataan aikaa ja todella kiitän esittelijää myös tämän päivästä puheenvuorosta. Thank you. Mrs. Weisgerber. Vielen Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös Rova Ryyle tästä alustuksesta, Tulin juuri vasta paikalle, mutta Julkishankinnat ovat äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ja voisin ehkä hieman tuoda omia kokemuksia nyt esiin. Yleisesti sanottuna, kuten herra Maajerkin tässä sanoi, on tärkeää, että ensinnäkin tehostetaan ja vähennetään byrokratia julkishankinnoissa, erityisesti pienempien kuntien osalta. Ne kääntyvät usein valittain parlamentaarikkojen puoleen sanovat, että meidän täytyy aina alistua näihin kilpailuihin, julkishankintakilpailuihin, ja ne aiheuttavat suurta taakkaa. Ja tämä, tästä koituu liiallinen byrokratian taakka, eikä tämä kannata enää. Eli tässä pitäisi sopia tietystä kynnysarvoista tai katsella, katsoa hieman niitä. Kyllä, kyllä, aivan. CSU on tässä tietenkin eri mieltä, mutta olemme sitä mieltä, että kyllä näitä arvoja voidaan katsoa entistä tarkemmin. Itse olen henkilökohtaisesti myös tätä mieltä. Ja toinen asia, jossa varmasti tuette tai tukisitte minua. Itse olin maanantaina Saksan parlamentin istunnossa ja siellä puhuttiin julkishankinnoista jätealan osalta – ja siellä eräs yritys laati työehtosopimuksia, jossa vaad, kunta vaati, että nämä alistettaisiin julkisille hankinnoille, mutta tähän kuitenkin sitten tätä moitittiin. Ja tämä piti tavallaan poistaa sitten tämä näkökohta tästä niin, että sitten tilanne muuttui niin, että toinen firma sai tämän hankkeen. Ja tämä on siis sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeä kysymys. Sanon tämän poliitikkona. Tähän täytyy todella puuttua, varsinkin silloin, kun kyseessä ovat työehtosopimukset. Tässä on tietenkin eroja sen puolesta, onko kyseessä yleinen työehtosopimus vai ei. Ja tässä kyllä toimittiin esimerkiksi jätealan osalta, mutta se EU, oma ryhmäni, totesi, että voidaan asettaa sellaisia kriteereitä, jotka eivät liity tavallaan sisältökysymykseen, mutta silloin kun on kyse ihmisistä, niin äh, nämä kriteerit täytyy ottaa huomioon. Eli tämä on hyvin ajankohtainen asia minulle ja olen tästä äärimmäisen kiinnostunut. Ja kun täällä, siksi halusin puhua tästä myös täällä Brysselissä valiokunnassa, ja katsoa, saisimmeko sellaisia muotoiluja, joista kaikki olemme yhtä mieltä. Työhtösopimusten kohdalla ainakin minun ryhmäni varmasti on valmis konsensuksen ja tässä, tämä voitaisiin ottaa esille yhdessä kappaleessa ainakin, ja sitten lainsäädäntö tulisi katsoa vielä entistä tarkemmin. Uh, thank you. Um, kiitos. Jotkut kollegat ovat todellakin täällä puhuneet täyskuulemisen puolesta ja haluaisin muistuttaa kollegoja ja koordinaattoreita siitä, että suuri läsnäolo tässä tapauksessa olisi sitten erittäin tervetullutta. Pidetään tämä nyt mielessämme. Seuraavaksi Ruva Weiler. Entschuldigen Sie, dass ich mich noch mal melde. Äh, Frau Rühle wird ja das... Olen pahoillani, äh, että taas käytän puheenvuoron viimeisenä, mutta mitä tulee tähän äsken sanottuun Bayerin kollega, haluaisin palata kahteen mainitsemanne asiaan. Herra Mayer ala Saksista puhui myös näin. Ja en Gesetz Meidän täytyisi aika pian pystyä yksinkertaistamaan lainsäädäntöä, ei vain Saksassa – muissakin maissa, mutta erityisesti, eh, puhun nyt tässä Saksasta, Saksahan on maa, joka on kaikista nopeimmin lähtenyt yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja lakia tällä alueella meidän olisimme, me olisimme voineet toimia vieläkin nopeammin kaikki yhdessä, jos Saksa olisi lähtenyt nopeammin liikkeelle. Me mitä me päätimme neljä vuotta sitten. Nyt vasta alkavat vaikutukset tuntua, eli nyt vasta lähdetään tätä asiaa oikea, oikein työstämään. Kansalaisethan eivät vielä tunne näitä kynnys- tai raja-arvoja. Meillä on ehkä syytä äh, pyrkiä, äh, ehkä jotkut haluavat äh, alittaa näitä kynnyksiä tai rajoja. Ehkä heillä on joitakin tarkoitusperiä siihen, tiettyjä manipulointia. No, tämä oli asia tässä vain sivulauseena. Mutta Rova Weisgeber, olen erittäin iloinen kuullessani sen, mitä sanoitte, mutta eihän Brysselissä pidä reagoida, vaan se kuuluu Berliinin neuvottelupöydän piiriin. Jos se onnistuu Berliinissä, niin voimme onnistua Saksassa. Roitova wants to come back again. Rova Roitova haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Eikö näin? Rova Roitova, haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Ja sitten Rova Ryyle voi vielä vetää langat yhteen. Yksi asia kiinnitti huomioon. Eli kaikki mietinnät tulevat Saksasta, kaikki esittäjät puhujat ovat Saksasta. Eikö tämä suuri kuuleminen pitäisi järjestää Saksassa? Frau Reutova, da kann ich gleich anknüpfen. Ich fand... No, voinkin jatkaa tästä suoraan, Rova Roitova. Tämä on äärimmäisen tärkeää, mitä sanoitte. Ja koko tämä kysymys on eri asemassa pienissä maissa kuin suurissa tietyn kartellien muodostumisen paineen takia siellä kilpailu on pienempää kuin suurissa maissa. Siksi haluaisin kysyä, minkälaista kartellien muodostumista näissä maissa on, mitä komissio tästä on mieltä. Se, mistä puhuin, olivat kanteet. Ja tässä viittaan tietenkin vain Saksaan. Tilanne saattaa olla samanlainen muissakin maissa. Eli että on asianajatoimistoja, jotka ovat erikoistuneet juuri tämänkaltaisiin kanteisiin – ja tämä sitten lisää oikeusvarmuuden puuttumista ja tätä tilkutäkki asemaa. Komissio on puuttunut näihin asioihin hieman liian vähän. Se on puuttunut usein vain julkiseen, julkiseen tahoon, mutta ei aina yksityiseen. Mutta markkinoilla on kuitenkin kaksi osapuolta ja molempien tulee toimia reilulla tavalla. Ja sitten toinen asia, joka on minulle tärkeä, joka jäi hieman ehkä vähälle alustuksessani. Yksinkertainen menettely on todella hyvä ja siihen tulisi pyrkiä tässäkin asiassa, kuten rakennerahastojen osalta tehtiin. Tämä on järkevää, mutta täytyy muistaa myös se, että kuitenkin tässäkin täytyy noudattaa avoimuutta koska olen kuullut viitteitä siitä, että juuri yksinkertaistetussa menettelyssä nykyisessä kriisissä on syntynyt korruptiota. Ja tässä on valitettu siitä, että on syntynyt tavallaan harmaita alueita. Ja tämäkin täytyy muistaa. Eli yksinkertaistaminen kyllä, mutta silti täytyy noudattaa avoimuutta. Täytyy saada aikaan oikeusvarmuutta näissä kysymyksissä ja on mielenkiintoista käydä tästä keskustelua. Toivottavasti oikeudellinen yksikkö tukee meitä tässä. Tässä tämä Hampurin kysymys, johon viitattiin, on epärelevantti ja siihen liittyvä oikeuden päätös on myös e- epärelevantti. Olen käynyt kaikki EU-tuomioistuimen tuomiot vuodelta 2007 läpi omalla äidinkielellään ja sitten olen katsonut, kuinka tässä on edetty. Mm, tässä olemme käännyttämässä näitä myös englanniksi. Näin voidaan saada ensimmäinen kokonaiskuva tästä alasta. Täällä on paljon jo tapahtunut ja tästä tulee jatkaa eteenpäin. On hyvä, että asia on herättänyt niin paljon mielenkiintoa. Toivottavasti tulette myös mukaan kuulemiseen itse olisin tyytyväinen, jos tästä saataisiin täysi kuuleminen, koska olen kuullut sekä julkiselta taholta että tämän alan kansalaisjärjestöiltä, että he pitävät tätä kuulemista tärkeänä ja toivot, toivon, että koordinaattorit saavat tästä tehtyä ratkaisun suhteellisen pian. Darf ich noch einen Satz sagen? Schwellenwerte. Da Ehkä vielä yksi lause näistä kynnysarvoista. EUn tuomioistuin Rova Weiler, niin näistä kynnysarvoista tässä on todella epävarmuutta oikeusperustassa. Komissio on antanut tiedonannon näistä raja-arvoista, ei ainoastaan yleisistä periaatteista, vaan direktiiveissä mukana olevista kynnysarvoista tietyissä kysymyksissä mutta äh, tätä koskevaa kannetta ei ole vielä saatettu loppuun. Eli jos sanotte, että raja-arvojen osalta on olemassa oikeusvarmuutta, niin tämä ei valitettavasti pidä paikkansa. Well, many thanks. That was a vivid debate. No niin, lämpimät kiitokset. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja sitten siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla eli ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevan tutkimuksen esittely. Ja annan puheenvuoron Rova Silvesille, joka juuri tuli paikalle. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Can I be heard? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Yritän tässä saada tuonne valkokankaalle esitykseni.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 tekemään tutkimus ammattipätevyyden tunnustamisesta ja sen siitä annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Tämän tutkimuksen tavoitteena, tavoitteet olivat neljän suuntaiset. Meitä pyydettiin ensinnäkin antamaan yleiskatsaus asiantilasta Euroopan unionissa, direktiivin siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen täytäntöönpanosta ja valvonnasta 27 jäsenvaltiossa. mitä pyydettiin myös analysoimaan mahdollisia haasteita, oikeudellisia tai hallinnollisia haasteita näissä kolmessa direktiivin vaiheessa. tarkastelimme myös esimerkkejä hyvistä käytänteistä, jotka, ovat sit, jotka johtivat sitten tähän yleiskatsaukseen asiantilasta joko direktiivin itsensä osalta tai muiden siihen liittyvien säännösten osalta, jota voitaisiin käyttää tämän täytäntöönpanon ja direktiivin valvonnan tehokkuutta. Ja lopuksi, jotta voitaisiin kuvata joitakin havaintoja, me olemme todellisia tapauksia, case studies tässä tutkineet, ihmisten tilanteita, jotka, ihmisten, jotka ovat olleet eri jäsenvaltioissa ongelmissa, kun he ovat yrittäneet saada oman ammattipätevyytensä rajat ylittävästi tunnustetuksi. Eli tässä olivat nämä neljä tärkeintä kysymystä, joista tänään keskustelen kanssanne. Ensinnäkin itse direktiivi 2005 36 EY ehdotus ammattipätevyyden tunnustamisesta annettiin Lissabonin huippukokouksen puitteissa, kun haluttiin lisää vapaa, helpottaa palvelujen antamista ja tuottamista. Ja tämä hyväksyttiin vuonna 2005 ja tässä konsolidoidaan useita jo olemassa olleita direktiivejä. Tässä oli 12 tärkeintä direktiiviä eri sektoreilta ja kolme yleisdirektiiviä. Kaikki nämä direktiivit sitten uuden direktiivin myötä konsolidoitiin yhteen ainaan tekstiin. Tärkeimpänä tavoitteena tässä oli ja yksinkertaista ja parantaa ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyviä sääntöjä. Tässä on useita eri toisiinsa liittyviä tavoitteita tämän saavuttamiseksi. Ensinnäkin halutaan antaa panos joustavammille työ- ja palvelumarkkinoille, konsolidoida ja yksinkertaistaa, kuten mainitsin, useita jo ennen olemassa olleita direktiivejä, parantaa hallintoa, joustavuutta asian osalta usein eri jäsenvaltioissa ja myös parantaa hallintoa ja tiedotusta kansalaisten suuntaan, kansalaisten, jotka haluavat ammattipätevyytensä tunnustamista. Ja sitten lopuksi haluttiin jälleen kerran yksinkertaisempaa ja avoimempaa sääntelykehystä. Tutkimuksessa äh, direktiivin transposition ja täytäntöönpanon osalta huomasimme, että tähän mennessä kaikki muut jäsenvaltiot paitsi Kreikka ovat siirtäneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöänsä. 17 jäsenvaltiosta ovat täysin panneet direktiivin täytäntöön voidaan todeta, että määräaika täytäntöönpanolle oli vuonna 2007, joten monet jäsenvaltiot, itse asiassa kaikki jäsenvaltiot olivat tässä myöhässä. Palaan tähän. Tämän myöhäisen täytäntöönpanon vuoksi on vielä liian varhaista antaa asianmukaista lausuntoa siitä, miten tämä direktiivi on miten se todella toimii. Ja syy sille, että että transpositio ja täytäntöönpano eivät ole pysyneet aikataulussa, johtuu siitä, että direktiivi on ennen kaikkea siitä, että direktiivi on hyvin monimutkainen. Siinä on hyvin paljon eri sektoreita ja toimivaltaisia elimiä jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi on hyvin paljon toimia, joista täytyy kertoa, mukaan lukien jo olemassa olevat, entisissä direktiiveissä mukana olleet toimet. Ja komissio pyysi, että kaikki relevantit toimet kommunikoidaan artiklan 63 mukaisesti. Ja tämähän aiheutti valtaisesti työtä jäsenvaltioille ja johti tähän viivästykseen omalta osaltaan. Mitä tulee haasteisiin, hallinnollisiin ja oikeudellisiin haasteisiin, jotka liittyvät transpositioon ja täytäntöönpanoon ja direktiivin valvontaan, niin tässä oli kahdeksan tärkeintä haastetta. Ensinnäkin aikapuitteet. Aikataulu oli liian lyhyt, kuten mainitsin. Yksikään jäsenvaltio ei onnistunut suorittamaan transpositiota ja täytäntöönpanoa asetetussa aikataulussa. Tämän lisäksi liittyi haaste siihen, miten voidaan luoda hyvin toimivat hallinnolliset rakenteet. Voidaan todeta, että monet jäsenvaltiot, monilla jäsenvaltioilla oli jo hyvin toimivia hallinnollisia rakenteita. Joillakin oli jotain sellaista, joka varsin pitkälti vastasi sitä, mitä direktiivissä määrättiin, joten kaikissa jäsenvaltioissa tämä haaste ei ollut yhtälainen. Tavoitteena oli myös luoda yksinkertaisempi ja avoimempi järjestelmä hallinnon edustajille. Ja tämä liittyy tietysti taas tähän hyvin monimutkaiseen lainsäädäntöön, jota nyt yritetään tehdä avoimemmaksi. Mutta tässä on yhä erittäin paljon haasteita tämän lainsäädännön osalta. Haasteena oli myös se, että voitaisiin lisätä avoimuutta kansalaisten suuntaan, ja tämä tietysti vahvasti liittyy viestintään. Kansalaisten ei voi odottaa lukevan ja ymmärtävän itse direktiiviä, joten tämä täytyy jotenkin kanavoida yksinkertaisemmalla tavalla kansalaisille. Me halusimme, me huomasimme, että jäsenvaltiot jäsenvaltioiden välillä niin ponnistelut kuin tuloksetkin ovat tässä eriäviä. Haasteena on myös se, että täytyy saada järjestelmä toimimaan hyvin. Tässä on paljon rajat ylittävää toimintaa, esimerkiksi terveysalan työntekijöiden osalta. Tietysti tässä on tiettylainen oppi oppimiskäyrä, jos hallinnolla on paljon keissejä samanlaisen ammattisektorin osalta, niin ne tottuvat siihen ja oppivat. Ja monet kysymykset, ongelmat on ratkaistu jo edellisten tapausten käsittelyssä, joten suuntauksena on se, että tiettyjen ammattikuntien osalta homma toimii paremmin kuin sellaisten, joita tämä tunnustaminen joiden osalta ammattipätevyyden tunnustaminen on harvinaisempaa. Ja sitten yhtenä haasteena on luottamuksen rakentaminen jäsenvaltioiden välillä. Luottamus siihen, että esimerkiksi koulutus kattaa eri jäsenvaltioissa samat asiat ja että tutkintojen arvo on sama. Sitten sitten on haaste luoda hyvin toimiva yhteistyö eri osapuolien välillä niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Ja tässähän on mukana paljon elinkeinoelämän järjestöjä ja ammattijärjestöjä, joilla on tietysti paljon tietoa siitä, mitä vaaditaan ja mikä on koulutuksen ja ammattipätevyyden tunnustamisen sisältö. Ja sitten lopuksi vielä haasteena on se, että voidaan varmentaa transpositiojoustavuus joustavuus ja sopeutuminen muutoksiin. Ja tämä liittyy siihen, että eri koulutus- ja pätevyysympäristössä tapahtuu usein muutoksia eri paikoissa, joten jos nämä vaatimukset liian yksityiskohtaisesti itse lainsäädännössä kuvaillaan, niin sitten lainsäädäntöä täytyy muuttaa joka kerta, kun pieniä muutoksia tehdään näihin sisältökuvauksiin. Ja ratkaisu joissakin jäsenvaltioissa tähän on ollut se, että pidetään nämä yksityiskohdat liitteissä jotka eivät ole osa varsinaista lainsäädäntöä. Ja sitten on enemmän tällainen puitetyyppinen lainsäädäntö niin, että aina kun muutoksia tehdään, niin, niin koko lainsäädäntöä ei tarvitse uudelleen tarkastaa. Meitä pyydettiin identifioimaan parhaita käytänteitä me päätimme ottaa tässä nyt mukaan hyvät käytänteet eri jäsenvaltioissa. Tätä haasteena tässä nyt tietysti on ensin se, että jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi useissa jäsenvaltioissa on liittovaltiojärjestelmä, joissa direktiivi täytyy panna täytäntöön alueellisella tasalla. Esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa Länder tasolla, osavaltiotasolla, niin niissä täytyy olla hyvin erilainen lähestymistapa. Ja sitten taas jossakin jäsenvaltiossa on hyvin keskitetty lähestymistapa, jossa ei tarvita koordinaatiota alueellisella tasolla. Tämän lisäksi löytyy valtaisa eroa sen osalta, mitä ammatteja jäsenvaltioiden välillä itse asiassa säännellään. Joillakin jäsenvaltioilla on satoja ammattikuntia, joiden toimintaa ja ammattipätevyyden tunnustamista säädellään, ja toisilla jäsenvaltioilla taas saattaa tämä luettelo olla paljon lyhyempi, joten on kansalaisia, joiden ammattipätevyys ei vaadi tunnustamista, jos he haluavat lähteä omasta jäsenvaltiostaan toiseen jäsenvaltioon. No, tässä on nyt tämä pelikenttä, jolla me toimimme. Ja eroavaisuuksia on. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvät käytänteet eivät välttämättä ole parhaita käytänteitä kaikkien jäsenvaltioiden kannalta, mutta näyttäisi silti olevan joitakin käytänteitä, jotka toimivat hyvin. Ja sellaiset, joita me täältä löysimme, ovat esimerkiksi tämän direktiivin kokemusten käyttö käyttäminen, kun, käytet, äh, kun pannaan täytäntöön ja siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä ja muit, joitakin muita direktiivejä. Tämä ei ole välttämättä normaali käytäntö kaikissa jäsenvaltioissa. Me pyysimme jäsenvaltioita miettimään, onko Onko tässä nyt jotain läksyjä, joita on opittu muista direktiivistä, ja palveludirektiivihän tässä nyt voi olla hyvä esimerkki, mutta huomasimme, että tämä ei välttämättä ole mikään normaali käytänne. Jäsenvaltioiden sisällä kansallisella tasolla eri yksikköjen välillä voidaan tätä kokemusten vaihtoa tehdä, mutta joidenkin jäsenvaltioiden välilläkin on kokemusten vaihtoa tehty, ja tätä voitaisiin hyvänä käytänteitä levittää tulevaisuutta varten. Joissakin jäsenvaltioissa on luotu myös osastojen välisiä työryhmiä, joissa tuetaan tätä transpositiovaihetta. Direktiivin transpositio ja täytäntöönpano usein koskettaa useita eri yksikköjä ministeriöitä ja ministeriöitä näin ollen näiden eri yksiköiden ja ministeriöiden välillä vaaditaan paljon viestintää niin, että voidaan panna täytäntöön ja menestyksekkäästi siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä nämä direktiivit. Ja joissakin maissa on siis luotu näitä eri osastojen välisiä työryhmiä ja näyttäisi siltä, että tällaisissa maissa – transpositio ja täytäntöönpano on ollut helpompaa, ei välttämättä nopeampaa, koska usein viestinnän lisääminen johtaa siihen, että asiat hieman venyvät, mutta lopputulos on yleensä parempi. Sitten meillä on viestintäkysymys jäsenvaltioiden välillä, ennen kaikkea kansallisten koordinaattoreiden välillä. On äärimmäisen tähdellistä, että kansalliset koordinaattorit tapaavat ja, tapaavat ja oppivat tuntemaan toisensa, keskustelevat asioista. Tämä tekee joka päivästä työstä helpompaa, mutta näin he myös saavat enemmän tietoa siitä, millä tavalla järjestelmät eri jäsenvaltioissa toimivat. Ja tämäkin helpottaa sitä, että heidän, he voivat hoitaa työnsä paremmin. Tällä hetkellä jo näitä tapaamisrakenteita on olemassa ja tätä todella voidaan pitää hyvänä käytänteenä. Sitten tämä viestintä- ja selitys kysymys. Täytyy pystyä viestimään ja selittämään, millä tavalla tämä direktiivi toimii. Tässä on kysymys viestinnästä kansalaisten suuntaan, mutta hyvin vahvasti myös kansallisista hallinnoista, jotka jouduvat panemaan täytäntöön ja valvomaan tätä lainsäädäntöä. Jotkut jäsenvaltiot ovat antaneet varsin selväkielisiä täytäntöönpano ohjeita ja ohjekirjoja. Tämä on auttanut hallintoa tämän täytäntöönpanossa ja tätä voidaan pitää hyvänä käytänteenä. Jotkut jäsenvaltiot ovat tuoneet esille toiveen siitä, että tällainen ohjekirjamalli voisi kenties komissiolta tulla, koska tälläkin tavalla voitaisiin luoda harmonisoitua lähestymistapa eri jäsenvaltioiden välillä. Sitten lopuksi vielä on sisämarkkinatietojärjestelmä, joka on sähköinen viestintämalli kaikille, jota, ja kansalliset viranomaiset voivat tätä käyttää ja oppia toisiltaan, vaihtaa asiakirjoja. Tämä on oikein hyvä käytänne tiedonvaihdosta, koska äärimmäisen tärkeähän tässä on kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö. Kuiten kuitenkaan tätä järjestelmää ei käytetä riittävästi ja kaikki jäsenvaltiot eivät sitä yhtä lailla käytä. Jotkut käyttävät sitä säännönmukaisesti, toiset varsin harvakseltaan, joten tässä on taatusti vielä parantamisen varaa ja tämä tulee myös omalta osaltaan helpottamaan direktiivin täytäntöönpanossa. Voitte tästä nyt lukea enemmän tältä tutkimuksesta, mutta me olemme joitakin yksilöitä, yksilötapauksia tutkineet henkilöiden, jotka ovat halunneet saada rajat ylittävästi ammattipätevyytensä tunnustetuksi. Ja tietysti mielenkiintoisia ovat ne tapaukset, joissa on ollut ongelmia. On varmasti paljon sellaisia tapauksia, joissa kaikki menee oikein jouhevasti, mutta me olemme identifioineet joitakin tapauksia, jotka kuvantavat niitä ongelmia, joita yksilöillä on ollut, kun he ovat halunneet harjoittaa ammattiansa toisessa jäsenvaltiossa. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin jossain määrin tässä on jäsenvaltioiden välistä luottamuspulaa ähm, näiden ammattipätevyyden tunnistamisten ja koulutussisältöjen tunnustamisen osalta, mitä tulee muiden jäsenvaltioiden kansalaisten ammatteihin jäsenvaltiot eivät äh, luota esimerkiksi toistensa koulutusjärjestelmiin ja tämä, on varsin, tämä tuli varsin selväksi näistä tapaustutkimuksista ja haastatteluista, joita me teimme. No mitä tämän osalta voidaan tehdä? Ensinnäkin tärkein suosituksemme on se, että enemmän tarvitaan viestintää ja valmistelua tässä. Ja tämä tietysti on sellaista, joka toivottavasti ajan mukaan tulee kehittymään paremmaksi, mutta kenties aktiivisempaa lähestymistapaa tätä varten tarvitaan, niin että voidaan luoda parempaa luottamusta jäsenvaltioiden välille. Merkittävä ongelma yksilöille, jotka ovat hakeneet ammattipätevyytensä tunnustamista, ovat viivästykset. Direktiivissä sanotaan, että hakijan täytyy saada tapauksensa ratkaistuksi kolmen kuukauden sisällä. Se on ihan järkevä aikaraja, ei mitenkään pitkä, mutta me kyllä huomasimme, että löysimme tapauksia, joissa on mennyt vuosia. On sellaisia hakemuksia, jotka on annettu vuonna 2005 ja vieläkään ei ole tullut vastausta. Jotkut jäsenvaltiot eivät anna edes mitään äh, ikään kuin kuittia siitä, että hakemus on jäsetty ja jätetty ja joissakin jäsenvaltioissa suuntauksena on se, että näitä asioita todella viivytetään äärimmäisen pitkän, joskus tiedon puutteen takia, joskus sen vuoksi, että direktiiviä ei ole, sitä ei, sen täytäntöpano ei valvota asianmukaisesti ja yleisesti ottaen tämä on kyllä erittäin merkittävä ongelma. Ja sitten lopuksi jossain määrin tässä on myös protektionismi-elementti, eli jäsenvaltiot asettavat suosittuumuusaseman omat kansalaisensa ja asettavat no, niin sanotusti teknisiä esteitä. Ne vaativat, että ammattipätevyys, diplomit ja muut ovat täysin samat sisällöltään. Jos otsake on eri, mutta sisältö on sama, niin välttämättä automaattisesti tätä ei kuitenkaan hyväksytä jäsenvaltioissa ja tätä käytetään ikään kuin suojaamaan omia kansalaisia kilpailulta muiden jäsenvaltioiden kansalaisten taholta. No, tämä johtaa sitten meidän suosituksiimme. Tarkastan vain, paljonko minulla on vielä puheaikaa jäljellä. No niin, ensinnäkin ja tietysti, koska tämä direktiivin tarkoituksena oli, että se olisi pantu täytäntöön 2007 vuoden loppuun mennessä, niin tässä on aika paljon nyt viivästystä. Joten nyt todella kiireellisesti täytyy varmistaa, että transpositio ja täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa saatetaan loppuun. Kenties tässä pitäisi nyt mainita se, että vaikkakin joissakin jäsenvaltioissa tämä lainsäädäntö on täysin transponoitu ja pantu täytäntöön. Tämä ei paljon auta, jos naapurimaassa näin ei ole tehty, koska silloin toinen puolisko järjestelmästä ei ja jotta meillä olisi täysin toimiva järjestelmä, niin tietystikin tämä täytyy panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä tässä tilanteessa nyt sitten voi tehdä? No, komissio on aikaisemmin vetänyt monia jäsenvaltioita tässä tuomioistuimeen haastanut ne tuomioistuimeen, mutta kenties myös muillakin tasoilla tässä voidaan nyt hieman painetta harjoittaa. On ehdotettu, että komission ja kansallisten viranomaisten välillä voidaan järjestää tässä säännönmukaisia kokouksia niin, että voidaan saada, saattaa tämä prosessi nyt loppuun. Tässä on nyt opittu se, että aikataulu oli selvästikin liian kunnianhimoinen. Yksikään jäsenvaltio ei onnistunut täyttämään tätä aikataulua ja näin ollen tulevaisuutta silmän, silmällä pitäen olisi kenties viisasta ensinnäkin komission kuulla jäsenvaltioita ja yrittää päästä yhteisymmärrykseen järkevämmästä aikataulusta. Eli siis todellakin pitäisi päästä yhteisymmärrykseen realistisesta aikataulusta niin, että jäsenvaltiot voivat todellakin siirtää direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöänsä määrätyssä ajassa. Sitten on tämä ongelma jäsenvaltioiden välisen luottamuspulaan selvittämisestä. No viestintä ja kansallisten kontakti yksiköiden säännönmukaiset tapaamiset johtaisivat siihen, että osapuolet tuntisivat toisensa paremmin ja voisivat käsitellä ongelmakohtia. Tämä on selvä suositus meiltä. Ja pitäisi myös parantaa tai laajentaa sisämarkkinatietojärjestelmän käyttämistä. Kenties tässä nyt ei ole niinkään kyse tahdon puutteesta, joka estää jäsenvaltioita käyttämästä tätä, tätä sisämarkkinatietojärjestelmää. Joskus tässä on myös äh, resurssikysymys kyseessä, mutta täytyy tehdä selväksi se, miten ja miten usein voidaan käyttää tätä järjestelmää niin, että ja yhteisten hyvien käytänteiden kehittäminen voi auttaa siihen, että priorisoidaan tämän järjestelmän käyttämistä useissa eri jäsenvaltioissa. Tavoitteenamme on hyödyntää direkti- tämän direktiivin ja palveludirektiivien antamia kokouks- kokemuksia. Palveludirektiivi on tässä erittäin relevantti. Me kysyimme, onko jonkinlaista synergiatoimintaa, onko kontakteja direktiivin transpositioon ja täytäntöönpanoon kansatyöskentelevien ihmisten välillä ja näin ei ollut kovinkaan monessa jäsenvaltiossa, joten ajatuksena voisi olla se, että edistettäisiin tätä yhteistyötä EU-tasolla järjestämällä kontakti yksiköiden välillä tapaamisia ammattipätevyyden tunnustamisdirektiivin ja palveludirektiivin osalta niin, että nämä eri tahot voisivat silloin oppia toisiltansa. Kenties myös sidoksissa tähän, mitä juuri sanoin, voitaisiin todeta, että jotkut jäsenvaltiot, jotkut kontaktiyksiköt ovat olleet varsin aktiivisia, mitä tulee yhteyksistä palveludirektiivin täytäntöönpanijoihin. Olisi hyvä tuoda nämä eri edustajat yhteen ja antaa tästä tulla ikään kuin inspiraatio niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole tällaista viestintää eri, palvelu, eri direktiivien täytäntöönpanijoiden välillä harjoittaneet. Tietysti tähän liittyy hyvin paljon työtä eri jäsenvaltioissa, eli niissä maissa, joissa jäsenvaltio, jossa, niissä jäsenvaltioissa, joissa yhteistyö on sujunut jouhevasti, niin niiltä voidaan oppia paljon siitä, millä tavalla voidaan saada hyviä tuloksia ilman, että käytetään valtaisesti lisäresursseja direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Sitten on elämän järjestöt ja tähän liittyvä ongelma. Nämä järjestöt ovat, ovat, ovat hyvin usein niitä, jotka määrittelevät ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvät vaatimukset eri sektoreilla, joten näillä järjestöillä on paljon tietoa ja ne voivat myös auttaa identifioimaan niitä ongelmia, jotka pitää ratkaista. Ja tässä on paljon potentiaalia, jota ei ole niin hyödynnetty tähän mennessä. Eli nämä eri järjestöt pitäisi ottaa rajat ylittävästi mukaan tähän työhön. Esimerkiksi jos on sellainen tapaus, jossa pitää hyväksyä ammattipätevyys oman alueen hakijoiden osalta, joten ne voivat todella, nämä järjestöt voivat antaa neuvoa toimivaltaisille elimille. Ja tällä tavalla myös ö, parannetaan jäsenvaltioiden välistä luottamusta. Lopuksi Koska tämän direktiivin täytäntöönpano on ollut hankalaa ja prosessi on hyvin monimutkainen, niin tässä on tiettyä tarvetta parantaa komission viestintää. No, täytyy sanoa, että komissio on jo tehnyt paljon ja se on auttanut useita jäsenvaltioita, mutta kyllä tässä on vielä tilaa parannuksille, joten täytyy parantaa viestintää kuten mainitsin, esimerkiksi yksinkertaisilla ohjekirjoilla, joilla selvitetään tätä direktiiviä niin, niin hallinnon suuntaan kuin myös kansalaisten suuntaan voidaan tätä selvittää selväsanaisemmin ja myös antaa tietoa uusista tuomioistuinpäätöksistä ja uusista tiedoista, joita on saatu. Nämä ovat pyyntöjä, joita meille on annettu kansallisilta kontaktiyksiköiltä. No, niin kuin sanoin, tässä on jo paljon tehtykin, on asiakirjoja, jotka varsin selkeä, selkeällä kielellä selvittävät sitä, miten täytäntö, voidaan täytäntöön panna ja kenties näitä eri jäsenvaltioiden hyviä käytänteitä voitaisiin levittää niin, että yhden jäsenvaltion selvitysasiakirja voitaisiin toisessakin käyttää. Ja tämä voidaan tehdä kansallisten kontaktiyksiköiden säännönmukaisten tapaamisten puitteissa. Tässäpä kaikki hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Yes, many thanks indeed, uh, Mrs. Um, Silver. Kiitokset teille tästä erittäin syvällisestä analyysistä. Tämä, tähän tutkimukseen antaa komissio sitten oman vastauksensa. Ja meillä on täällä herra Jürgen Tiege, joka on sisämarkkinoiden säänneltyjen ammattien yksikön johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erityisesti mahdollisuudesta tehdä jotakin lisähuomioita tähän tutkimukseen. Jos sallitte, Voisin aloittaa henkilökohtaisella huomautuksella. Sain tämän asiakokonaisuuden käsittelyni vasta ensimmäinen seitsemättä tänä, vu- tänä vuonna. Ja tämä on äärimmäisen monimutkainen direktiivikokonaisuus, kuten tässä tuli esiin. Tämä on asiantuntijoiden asiantuntijoille tekemä direktiivi ja siksi olen tyytyväinen siihen, että valiokunta käsittelee tätä asiaa, jotta tämä olisi helpommin ymmärrettävissä julkisuudessa. Itse haluaisin omassa esityksessään käsitellä näitä viittä tässä tutkimuksessa olevaa kysymystä, antaa niistä ehkä lisätietoa ja sitten tehdä pari loppuhuomiota, jos tämä teille sopii. Koska tämä tehtiin tämä esitys äsken englanniksi, niin jatkan englanniksi. The first recommendation made in the study. Ensimmäinen tämän esittelyn tai tutkimuksen suositus tarkoittaa sitä, että tämä kahden vuoden siirtymäaika, transpositioaika kahdelle vuodelle on liian lyhyt. Haluaisin nyt antaa jotakin tietoa tämän asiakirjan monimutkaisuudesta. Monilla jäsenvaltioilta on tullut useita transpositiotoimenpiteitä, satoja toimenpiteitä. Haluaisin kuitenkin kiinnittää ne siihen, että silloin kun jäsenvaltiot alkoivat toteuttaa näitä toimenpiteitä, niin eilen viimeksi totesimme, että kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista oli aloittanut näistä oli aloittanut näitä toimenpidesovellutukseen jo silloin, kun tämä määräaika oli umpeutumassa. Eli ryhdyttiin ihan viime tipassa toteuttamaan. Ei aloitettu myöhässä, vaan myös lopetettiin myöhässä. Se on tietysti johdonmukaista. Haluan sanoa, että meillä on tällä hetkellä kuusi päätöstä, jotka tulevat tuomioistuimelta. Ja mehän olemme saaneet jo yhden tuomionkin, joka on annettu Ranskan valtiolle. Eihän tämä ole miellyttävä tehdä tämmöistä kierrosta jäsenvaltioissa ja pyytää, koska ne aikovat siirtää tätä tekstiä omaan lainsäädäntöönsä. Tämä pyyntöhän lähti jo vuodelta 2006. Nyt tulen toiseen suositukseen, tai siinä puhuttiin luottamuksen puutteista. Miten tämä luottamus voidaan palauttaa? Meidän pitää olla yhteneväisiä, pitää olla tietoisia myös siitä, että meillä oli haasteita ja ne, niihin pystyttiin vastaamaan vuoteen 2004 asti. Tuolloin oli kyseessä laajentuminen, erittäin vahva laajentuminen. Meillä oli kaksi laajentumisvaihetta, joiden myötä 12 jäsenvaltiota liittyi Euroopan unioniin. Nämäkin täytyy pitää mielessä. Kun ajatellaan paikan päällä toteutuvaa soveltamista, niin kansalliset viranomaiset ovat siinä hyvin voimakkaasti sidoksissa, jolloin tulevat esille kieliongelmat – Edellinen puhuja sanoi, että on pyritty ottamaan käyttöön sisämarkkinoille soveltuva informaatiojärjestelmä, tiedotusjärjestelmä, mutta minäkin kuulin vasta ikään kuinka hyvin se on toiminut tänä vuonna. Meillä on hyvin paljon tietoa esimerkiksi opettajakunnasta ja lääkärikunnasta. Meillä on tullut noin 1400 tietokantaa tästä ja tässä on kyse nimenomaan palveluiden tuottamisesta. Se on erittäin tärkeää huomioida. Tämä IMI-järjestelmä pitää sisällään toimintamekanismeja, jotka, joka tarkoittaa sitä, että kansalliset koordinaattorit voivat pyytää asianomaisilta viranomaisilta toimintaa. Joskushan asianomaiset viranomaiset reagoivat hitaasti, mutta tässä meillä on mekanismi, toimintaväline käytettävissämme, jonka avulla voidaan käynnistää tämä menettely, ihan kuin soittaa vähän hälytyskelloa. Kolmas suositus, miten luoda synergia muiden direktiivien kanssa. Niin kuin sanoitte, meidän täytyy kytkeä se palveludirektiiviin. Palveludirektiivistä tulee myös meille tärkeä. Mitä se tarkoittaa? En puhu tässä kovin paljon kokemuksesta, mutta jos puhutaan jostakin eri ajoituksista, niin näkin täytyy myös konkretisoitua jo tämän vuoden joulukuusta lähtien. Haluan lisätä vielä yhden kohdan. Ensinnäkin, jos on kyse kansallisista yhteyksistä, kontakteista, ei pidä ajatella ainoastaan palveludirektiiviin liittyviä yhteyksiä, vaan myös ajatella niitä toimipisteitä, yhteyksiä, toimijoita, jotka tekevät suoraa työtä ammattipätevyyden tunnustamisen kanssa yliopistopätevyyksien ollessa kyseessä, mutta myös puhtaasti ammattipätevyyden tunnustamisen ollessa kyseessä. Eli meillä on tässä yhteyshenkilöinä alan asiantuntijat. Meillä on kansallisia yhteyskontaktihenkilöitä. Parlamentin täytyisi tukea komissiota tässä kansalliset, kansallisia kontaktipisteitä pitää vahvistaa. Ihan henkilökohtaisesti voisin sanoa, että minä olen saanut, me olemme saaneet runsaasti pyyntöjä kan, kansalaisilta. Missä ovat nyt nämä kontaktit? Ehkä he ovat lähteneet eläkkeelle, mutta tämä ei ole mikään veruke. Sisämarkkinathan toimivat Brysselissä, mutta niiden pitäisi toimia myös jäsenvaltiossa. Olen vähän pahoillani, kun toin tämän ikävän asian esille, mutta sen pitäisi olla toimivampi. Neljäs suositus oli viestintä jäsenvaltioille. Mitä komissio voi tehdä viestittääkseen paremmin jäsenvaltioiden suuntaan? Meillähän on näitä komiteakokouksia, mutta komissio on myös laatinut mm, käytännön säännöt kansallisille viranomaisille. Ja vuonna 2009 vielä tämän vuoden aikana tulemme ja laatimaan tiedon oppaan käyttäjiä ajatellen. Siinä annetaan tietoa kansalaisille näistä kontaktipisteistä mm, ja miten voidaan soveltaa tätä käytännössääntöä. Käytännössä se on mahdollisimman lyhyt eikä juridisesti liian koukeroinen. Sen jälkeen puhuttiin eri järjestöjen roolista. Järjestöillä hän on tärkeä rooli. Tässä pitää muistaa kaksi elementtiä, jotka tulivat jo esille artikla 5 direktiivistä. Meillä on tämä yhteinen järjestelmä. En lähde tässä pureutumaan yksityiskohtiin, mutta mielestäni tässä on kyse asiasta, johon komission pitää perehtyä enemmän. Ja sen takia meillä onkin tällainen mm, tietynlainen näkemys tästä ammatti, ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Me emme voi näitä kaikkia määräyksiä sinällään soveltaa toinen elementti, joka liittyy järjestöjen rooliin. Tässä otettiin esiin ammatillinen aspekti. Totta kai parlamentilla on tässä tärkeä asema ja haluaisin puhua tässä teille hankkeesta, joka on tekeillä terveydenhoitoalalla. Tämä hanke konkretisoituu paremmin marraskuun aikana. Se liittyy terveydellisiin kysymyksiin, apteekialan kysymyksiin. Se on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen hanke. Ja ihan lopuksi vielä kerran haluan kiittää tätä valiokuntaa, että se on pureutunut tähän kansalaisille tärkeään kysymykseen, eikä jätä sitä vain alan asiantuntijoiden käsiin ja käsiteltäväksi. Toinen kommentti Meillä on tässä tuntemattomia tekijöitä direktiivin suhteen. Kaikki sen määräykset puhuvat palveluiden määräaikaisesta tuottamisesta. Minulla ei ole mitään tilastotietoa jäsenvaltioista, mutta ainakin EMIin antamat tiedot tiedonvaihdosta ovat aika heikkoja ja huonoja. Toinen kommentti luottamuksen puutteesta. Me olemme unohtaneet yhden tärkeän tekijän mielestäni – mutta kyllä se näkyy tässä <clears throat> vaikutus, se näkyy tässä esittelyssä tutkimuksessa. On kyse siitä, että asianomaiset viranomaiset pitäisi saada saman verkostoinnin piiriin ajattelen tässä terveys, terveydenalan ammattilaisia, kokoontuvatko he edes kaksi kertaa vuodessa? Kyllä se on alkanut, mutta jos puhutaan esimerkiksi tietosuojasta, kilpailulainsäädännöstä, niin te tiedätte, että on erittäin paljon vielä tehtävää, jota toimivaltaiset viranomaiset olisivat paremmin verkostoituneita. Ja näin ainoastaan me voimme palauttaa tämän luottamuksen takaisin. Ehkä tästä täytyisi keskustella enemmän tulevaisuudessa. En puhu tulevaisuudesta nyt, tässä enempään. Kyllähän komission täytyy antaa arviointi tästä direktiivistä ja voi olla, että voitaisiin miettiä, mitä tulee tapahtumaan vuonna 2020, mutta ei se ole tämän päivän aihe. Kiitos. No, there are several colleagues, uh, will... Kiitokset teille nyt useat kollegat haluavat oman sanasensa sanoa tähän aiheeseen ja nyt äh, luen tässä järjestyksessä puheenvuorot ja voitte tarkistaa, että olette listalla. Mrs. Mm, Parvanova, then Mrs. Roitova, then Mr. Juvin, Mrs. Weiler, Mr. Lehner, Mrs. Rapti. Okay, now we start with and uh, uh Mr. Mrs. Kelly? Mr. Mr. Kelly, sorry. Now we start with Mrs. Parvanova, please. Rouva Parvanova ensin. Much, uh, Madam President, and thank you for the present. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset tästä esityksestä, joka mielestäni oli aivan äh, äärimmäisen hyvin ajoitettu. Haluaisin erään tärkeän kysymyksen ottaa esille, eli terveydenhuoltohenkilökunnan mobiliteetti teimme viime viikolla, meillä oli vuosittainen konferenssi tämän alan osalta ja yksi osio täysin pyhitettiin terveysalaan työntekijöiden liikkuvuuteen. Kuten tässä esityksessä mainittiin, tässä on tietysti protektionismia ja jotkut jäsenvaltiot yrittävät asettaa erityissääntöjä terveysalan työntekijöiden liikkuvuuden rajoittamiseksi. Samoin toimivat myös terveysalan liitot, mutta tärkeimpänä ongelmana nyt on se, että suurimmassa osassa näistä niin sanotusti kehittyneimmistä jäsenvaltioista on luotu tällainen kykyjen etsintä kykyjen yrityksiä, jotka hyvin vakavasti hyvin vahvasti vievät pois vähemmän, vähemmän kehittyneistä jäsenvaltioista terveydenhuoltohenkilökuntaa. Ja tämän vaikutuksena sitten on paljon sellaisia tapauksia, joissa on jossa sairaalat ja terveyskeskukset joutuvat sulkemaan ovensa. Tämä nyt liittyy ennen kaikkea sairaanhoitajiin, sairaanhoitajiin, jotka lähtevät muihin jäsenvaltioihin työhön. Haluaisin antaa tässä teille Bulgarian sairaanhoitajaliiton esimerkin. Meillä, on yli 60, meillä oli yli 60 000 rekisteröityä sairaanhoitajaa, nyt heitä on alle 30 000. Loput ovat vain kadonneet maasta. Joissakin jäsenvaltioissa on vain muutamia patologeja ja an, anestesialääkäreitä ja vain muutamia lastenlääkäreitä. Ja lääketieteellisen yhteisön huolena on se, että se mitä lääketieteellisen viranomaiset ja kansalliset viranomaiset ammattikuntien liikkuvuuden osalta esittävät, niin mm, saattaa olla, että tullaan siihen vaiheeseen, jossa tämä ammatti ammattikunnan, eh, eri ammattikuntien edustajien vapaa liikkuvuus, joka meidän mielestämme on eh, perusihmisoikeus ja täysin eu periaatteiden mukaista, saattaa johtaa hyvin eh, vakaviin terveydenhoito eriarvoisuuksiin jäsenvaltioiden välillä ja voi asettaa terveydenhuoltojärjestelmän kestävyyden suuren uhan alle. Jotenkin esittäisin tässä nyt suullisen kysymyksen sen sijaan, että jatkan tämän puhu, tästä puhumista, mutta olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta, mitä suunnitelmia sillä on tästä eteenpäin. Aikooko komissio rahoittaa ja pyytää tutkimusta terveydenhuoltohenkilökunnan liikkuvuuden vaikutuksesta terveyden huoltojärjestelmien kestävyyteen. Ja mitä komissio tässä nyt itse asiassa ehdottaisi, koska tällä liikkumisella on nyt yhteiskunnallisia taloudellisia vaikutuksia. Hallitukset valittavat, että ne investoivat paljon. Ne eivät saa terveydenhuolto henkilökuntaa koulutettua vuodessa eikä viidessäkään vuodessa. Tähän menee paljon rahaa ja jos tämä ammatti, ammattikunnan edustajien liikkuminen jatkaa samalla tavalla, niin joissakin jäsenvaltioissa tulee olemaan hyvin suuria ongelmia saada riittävästi ihmisiä työhön täyttämään edes oman järjestelmänsä paikat. Ja seuraavaksi Ruva Roitava. E, Kiitoksia. Pidän tätä keskustelua äärimmäisen hyvänä, etenkin tätä tutkimusta. Mielestäni tästä tutkimuksesta tulee ilmi eräs tärkeä kysymys, joka koskettaa meitä kaikkia täällä läsnä olevia. Eli oikea ajoitus on tärkeää, kun direktiiviä täytäntöön pannaan. Minulla on hieman epäselvää se, että jäsenvaltiot olivat ensin yhtä mieltä täytäntöönpanon aikataulusta, mutta siitä huolimatta mikään jäsenvaltio ei pystynyt pitäytymään tässä aikataulussa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot epäarvioivat väärin oman kykynsä toimia tässä, mutta silti mitään johtopäätöksiä tästä ei ole vedetty. Ja syyt ovat mielestäni seuraavat tähän tilanteeseen. Erona muihin asioihin, joissa on usein paljon asetuksia ja direktiivejä transponoitavana, niin koulutusalalla tämä direktiivi on varsin epätavanomainen ja koulutussektori ei ole tottunut tällaisten direktiivien täytäntöönpanoon. Koulutusala sinänsä on ala, jota yleensä käsitellään kansallisella tasolla, joten kokemuksia ei ole tarpeeksi Euroopan lainsäädännön direktiivien siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on yksi tärkeimmistä ongelmista mielestäni ja siksi meidän tulisi harjoittaa painostusta jäsenvaltioiden suuntaan, että ne tottuisivat siihen, että tälläkin alalla voi tulla direktiivejä, jotka pitää sitten käytännössä ja aikataulussa toteuttaa. Sitten direktiivi, joka koskee sairaalahenkilökuntaa, lääkärit, ja hoitohenkilökunta ovat tässä siis keskiössä. Mielestäni mm, yhteisö vaatii tiettyä liikkuvuutta ja siksi tarvitaan jäsenvaltioissa painostusta asian eteenpäin viemiseksi. Ja hoitohenkilökuntaa koskeva rahoitus, sitä tulee koordinoida. Ja tässä oikeastaan ainut kilpailuelementti on palkka ja erilaiset palkat ovat tyypillistä tälle alalle. Eli halutaan ostaa palveluita entistä halvemmalla niin, että työvoima on halvempaa tai tarjotut tuotteet ovat edullisempia. Jäsenvaltiot saavat itse päättää, kuinka he tässä toimivat. Sairaalan johtajana minulla on paljon kokemuksia tästä asiasta ja monet sairaanhoitajat ovat kääntyneet puoleeni ja he haluavat selvityksiä asioista, vaikka tavallaan säännöt ammattipätevyyksien tunnustamisesta ovat selkeitä. Joskus on kriteereitä, jotka eivät sovi näihin sääntöihin. Ja tässä kanteiden, kanteita voi tulla rajattomasti eri tapauksista koko EUn alueella. Yksi asia on selvää. Mielestäni koulutusta ei voida harmonisoida, mutta jos meillä olisi tietokanta, joka sisältäisi konkreettisia tietoja tutkinnoista, niin tämä olisi kontaktihenkilöille ja valtion hallinnon tahoille todella suureksi avuksi, koska tätä kautta ne voisivat sitten katsoa, vastaako tietyn koulutuksen kriteerit suoraan muualla tarjottua koulutusta. On tärkeää, että kolmessa kuukaudessa saa tiedon siitä, tunnustetaanko oma ammattipätevyys ja mitä, ja tieto siitä, mitä pätevyysvaatimuksia tulee täyttää, jotta kaikki pätevyydet tunnustetaan. Tässä on siis vielä paljon parantamisen varaa. Thank you. Mr. Ivan. Euh, Madame la Présidente, merci. Écoute... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. No, olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä tässä on sanottu eritoten rouva Roitovan toimesta. Minä täysin ymmärrän tämän aiheen suuren monimutkaisuuden, ottaen huomioon direktiivin laaja-alaisuus, mutta... Mutta pakko tunnustaa, myöntää, että minua vähän hämmensi tämän asiakirjan lukeminen. Sen luettuna en ollut ihan varma, ymmärsinkö, että pitää, kun lähdetään toteuttamaan direktiiviä, niin onko se tehokas vai ei Ymmärsin, että näin ei ole. Se ei tule olemaan tehokas. Meillä on kokemusta ja mihin me olemme joutuneet turvautumaan ammattilaisten apuun, jotka selittävät meille usein jäsenvaltioissa, että terveydenhuoltojärjestelmä on usein otettu esille aika laajastikin, koska terveysongelmat ovat usein kourintuntuvia, konkreettisia. Ja voin todeta, että tämä on tyypillinen esimerkki siitä huonosta, väärästä käsityksestä, joita kansalaisilla on Euroopasta. Minulla on tässä nyt erinomainen hanke. Se on ed- hyveitä pitä- sisällään pitävä direktiivi. Siinä puhutaan Euroopasta ja eurooppalaisesta ajatuksesta, mutta samalla se on hyvin monimutkainen soveltamisen kannalta – meidän täytyy olla todella, jonkun täytyy olla hyvin vakuuttunut Euroopan kansalainen, vakuuttunut eurooppalaisuudesta, Euroopan hyödystä, jotta sen toteutuminen olisi todella tehokasta. Tässä on paljon ehdotuksia ja se löytyy myös asiakirjasta, mutta se, se on tehty helpottamiseksi. Mutta kun ajatellaan tätä aihetta, niin kaikki on järjestäytynyt paikallisuuden ympärille sillä tavalla, että direktiiviä ei voida transponoida tai so- soveltaa, mutta käytännössä sitä ei ole sovellettu tai hyvin huonosti ja vaikeasti, koska maaperällä kaikki vaikuttaa sillä tavalla, että se ei onnistu eri järjestöt, eri tahot, eri toimijat, eri Työmarkkinaosapuolet eivät aina onnistu siinä, ovat epäluuloisia, panevat ehkä joskus tietämättään kapuloita rattaisiin, ei aina olla niin halukkaita eri eri lobbariryhmissä tai sidosryhmissä toteuttamaan sitä. Eli meillä on aina vastarintaa, jarrutusta löytyy joka puolelta meidän pitäisi ehkä parantaa lainsäädäntöä. Silloin tilanne kourin tuntuvasti parantuisi, mutta olisiko meillä nyt tässä joitakin väyliä, joita voitaisiin kulkea eteenpäin, pyytää komissiota lähtemään kulkemaan sille tielle. Eihän me voi mitenkään helpottaa tilannetta Euroopan kansalaiselle, että voisi turvautua johonkin järjestelmään, joka olisi nopea, tehokas ja toimiva yksilötasolla. Puhun tässä nyt terveydenhuodosta. Totta kai lääkärit, saivanhoitajat haluavat, että heidän oikeuksiaan noudatetaan, mutta he eivät aina ole itse tietoisia omista oikeuksistaan. Ja sen takia Euroopan kansalaisille Eurooppa näyttää ylitsepääsemättömältä vuorelta kokonaisuudelta. Meillä on paljon ehdotuksia, joita voisimme työstää lähikuukausina lähiviikkoina, lähikuukausina. Yksi näistä mahdollisista väylistä voisi olla se, että ottaisimme helposti käytettävän työvälineen, ja jo, jonka avulla Euroopan kansalainen saa heti ja nopeasti apua ö, paikallisella tasolla myös silloin direktiivi toteutuisi sen kokon, koko sen vaatimassa hengessä. Thank you, Mr. Good. Kiitoksia. Nämä olivat hyviä kysymyksiä, joihin todella tarvitaan vastauksia. Rouva Weiler seuraavaksi. Ja Frau Vorsitzende. Niin, hyvä puheenjohtaja. Kun tästä sovittiin, niin aavistelimme, että tästä tulee vaikea kokonaisuus, mutta epäluottamuksen määrää en minäkään tuolloin pystynyt kuvittelemaan. Eli kiitos näistä laajoista selvityksistä. Meillä, minulla olisi esittelijältä tutkimuksen esittelijälle kolme kysymystä. Ensinnäkin, pidättekö tätä tutkimusta todella edustavana, jos tässä ei ole mukana lainkaan kolme prosenttia jäsenvaltioista? Tässä ainakin Luxemburg ja jotkin muut jäsenvaltiot olivat tätä direktiiviä vastaan, todella suoraan sitä vastaan. Ja tässä nämä vastustaneet jäsenvaltiot todella ovat jättäneet myös transponoinnin tekemättä. Eli tässä oli poliittista tahdottomuutta. Ja sitten tämä sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmä. En sitä niin hyvin tunne. Onko tämä nyt siis kattava vai onko tämä jäsenvaltioille suunnattu vai voivatko myös kansalaiset kääntyä tämän puolen saada sieltä tietoa koskien sitä, miksi heidän ammattipätevyyttään ei vielä tunnusteta. Tästä olisi siis hyötyä. Sitten kolmanneksi haluaisin todeta jotakin näistä esille tuomistanne EUn tuomioistuimen tuomioista. Onko vireillä uusia asioita on mielenkiintoista nähdä tässä, että jotkin ammatit, jotka tässä luettelette, niin todella kätkeytyvät mielettömän protektionismin suojiin. Esimerkiksi arkkitehdit ja monet muut ovat tällaisia ammatteja. Sitten vaikeat pätevyydet, liberaalikollega tässä puhuikin jo näistä terveydenhuollon ammatteihin Niistä on puhuttu laajasti, mutta niihin todella liittyy entistäkin suurempaa problematiikkaa, jos haluamme todella, että jäsenvaltiot eivät joudu tässä entistä vaikeampaan asempaan, asemaan. Saksa, jossa tilanne on varsin kehittynyt, sekään ei pysty estämään sitä, että lääkärit lähtevät Skandinaviaan tai Englantiin. Ehkä tämä on hyvä esimerkki, joka ei liity pelkästään palkkoihin, joka on aina huono, vaan myös työolosuhteisiin, hierarkiaan. Ja tämä on hyvin tärkeää sairaala-ammateissa toimivissa, toimiville henkilöille. Tässä on tietenkin eri jäsenvaltioiden välillä valtaisia eroja, esimerkiksi Romanian ja vaikka Ruotsin välillä, mutta Saksan ja Ruotsin välillä palkkaerot eivät ole niin suuria, mutta työoloissa on suuria eroja. Uskon, että meidän on tarkoitus keskustella ja ehkä järjestää vielä tietynlainen kuuleminen siitä, kuinka voimme olla rajoittamatta työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Tätähän emme saa estää, mutta toisaalta nyt tietoa myös siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, jotta voidaan estää se, että tietyiltä alueilta lähtevät kaikki lääkärit muualle. Tämä ei kosketa ainoastaan Romanian ja Bulgarian kaltaisia maita, vaan myös Saksan tiettyjä alueita, joille lääkärit eivät halua jäädä töihin ja tämä on asia, johon on hyvin hankala ehkä vaikuttaa. Voitaisiinko mahdollisesti tässä suunnittelussa kuulemisessa kuulla neuvoston puolelta koulutusasiantuntijoita siitä, kuinka nämä esteet saataisiin sivutettua. Dankeschön. Zum nächsten haben wir Herr Lechner. Bitte. Kiitos seuraavaksi herra Lechner. Kiitoksia. Kiitos tästä hyödyllisestä tutkimuksesta. Aivan kuten Weiler juuri sanoi, ja Gebhardt olikin paikalla, niin tästä käytiin hyvin pitkiä ja vaikeita neuvotteluita keskuudessamme valiokunnassa. Tämä on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus. Kansalaisen pätevyyksiä ei tunnusteta, hän tekee valituksen ja tämä toimii yleensä kahteen suuntaan. Jäsenvaltioissa tietyt perinteet liittyvät tässä toisiinsa ja voidaanhan se hyväksyä, että kyllä tämän asian käsittelyyn tarvitaan vielä aikaa, varsinkin käytännössä. Ja mielenkiintoista on se, että me ja itse direktiivi katsoo kuitenkin tätä epätasapainoista tilannetta ja kilpailutilanteen välttämistä ja sen purkamista myös kuluttajansuojan näkökulmasta ja siitä, kuinka ihmisiä voidaan suojella entistä paremmin. Sitten toisinpäin, Rova Barbanova, ymmärrän sen, mitä sanoitte, mutta mutta ei tämä nyt suoranaisesti liity tähän ammattipätevyyksien tunnustamiseen, se mistä te puhuitte. Ehkä meidän tulisi kääntyä tässä kysymyksessä asiantuntijoiden puoleen. Siis on jäsenvaltioita, jotka eivät mitenkään ole estyneitä muuttamaan omia säännöksiä tämän direktiivin osalta – tai ne voivat tavallaan nostaa myös näitä kriteereitä, jotta ne saavat esimerkiksi tarvittava henkilökuntaa. Käytäntö on siis aina yksi asia ja teoria toinen komission täytyy jatkaa jatkossa ehdottomasti asioiden käsittelyä. Tämä on itsestään selvää. Ja toinen välttämätön kysymys on se, että mitä komissio todella nyt aikoo tehdä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole mitenkään tai täysimääräisesti transponoineet tätä direktiiviä. Sanoit, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole vielä täysin siirtäneet tätä direktiiviä osaksi omaa lainsäädäntöään, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja toiseksi minusta on välttämätöntä muistaa, että valituksia tulee aina olemaan. niitä tulee aina kansalaisilta. Eli on tärkeää, että niitä ei ainoastaan vastaanoteta, vaan ne pitää tavallaan luokitella, katsoa, voidaanko tiettyjä kokonaisuuksia yleistää – ja luoda sitten tietopankki käytännön tasolla, tietokanta käytännön tasolla, jonka kautta sitten näihin asioihin voitaisiin puuttua. Danke sehr. Ähm, I want to remind... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa, hyvät kollegat, että meillä on noin kymmenisen minuuttia nyt jäljellä tätä keskustelua varten niin, että voimme pitää kiinni aikataulusta ja että meillä jää riittävästi aikaa Rova Saldemosin mietinnölle, joten pyytäisin kollegoja puhumaan hyvin lyhykäisesti niin, että meillä jää aikaa myös kuulla komission vastaus tähän yksityiskohtaiseen kysymykseen artiklasta 51. Seuraavaksi Rova Ratti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όταν κάνουμε... puheenjohtaja. Kun me käymme tämän kaltaista keskustelua, oleellista täällä meidän keskenhän on olla rehellisiä. Ja minä pyrin olemaan rehellinen, vaikka se mitä minä tulen sanomaan ei ole miellyttävää kuulla. Ensinnäkin, mit, mitä kieltä me tässä käytämme? komission edustaja sanoi et, ihan oikeutetusti, että tässä on kyse kielestä, jota monet kansalaiset eivät ymmärrä tai eivät hallitse tätä kielenkäyttöä. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, jotta meidät ymmärrettäisiin. Puhumme yksinkertaisemmin ja selkeämmin. Puhutaan ammattilaisista ja kuluttajista. Jokainen ammattilainen lääkäri, opettaja, sairaanhoitaja tarjoaa, tuottaa palveluja kuluttajille tietyssä mielessä. Eli meidän täytyy ottaa huomioon nämä Vitalin kaksi puolta. Yhtäältä sairaalat. Sairaalat eivät ole olemassa vain työstääkseen lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Sairaalat ovat olemassa potilaita varten parantamaan parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa potilaita. Lääkäreiden ammattipätevyyden pitää olla sidoksissa siihen, että voidaan tarjota hyviä palveluita potilaille. Eli kaikki potilaat koko EUn alueelta mm, pitäisi saada vakuuttuneeksi siitä, että he voivat hyötyä järjestelmältä, jonka tarkoituksena on parantaa heidät. Jos yhtäkkiä puolet bulgarialaisista sairaanhoitajista lähtee maasta, niin se tarkoittaa sitä, että bulgarialaiset potilaat joutuvat vaaratilanteeseen, ongelmatilanteeseen. Tämä täytyy pitää mielessä. Tehän tiedätte, minä olen kreikkalainen, te tiedätte, että Kreikka Kreikka on maa, jossa on saatu aika huonoja tuloksia, mutta ammattipätevyyden tunnustaminen Kreikassa kyllä kuitenkin meitä tällä hetkellä kiinnostaa suuresti. Siellä käydään kiivasta keskustelua siitä, pitääkö se sisällyttää sisämarkkinoihin vai ei. Lääkärit, opettajat, insinöörit ja arkkitehdit muun muassa ovat erityisen huolissaan työllisyystilanteesta. Työllisyyshän on keskeistä ja olennaista ja mahdollisuus tietyssä maassa joko työllistyä tai ei on myös kyse ammattipätevyydestä. Joskus näitä ammattipätevyyksiä pyydetään turvaamaan ja takaamaan jossakin maissa tietyllä tavalla, mutta minä puhun nyt maista, joihin luen mukaan, mukaan Kreikan. Siellä nämä ammattipätevyydet on esitetty ikään kuin jonkinlaisena suodattimena joiden avulla ei päästetä muiden jäsenmaiden kansalaisia työskentelemään meidän maassamme esimerkiksi, ja näinhän siellä laita muissakin maissa. Täällä on puhuttu artiklasta 15, komission edustaja puhui siitä, minäkin kirjasin sen ylös, siinähän puhutaan yhteisen tietokannan perustamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta. Minulla olisi tästä kysymys. Kun on näin paljon tietoa, onko meillä paljon tietoa näistä ammatillisista liitoista? Ovatko ne valmiita perustamaan ja ryhtymään hyödyntämään tällaista yhteistä tietokantaa? Meillähän on myös peruskirja, tämä yhteinen tieto, kanta voisi olla hyvä ehto, jotta tämä peruskirja voitaisiin lähteä toteuttamaan, mutta voidaanko, voiko siitä tulla todellisuutta? Se parantaisi tilannetta huomattavasti. Mr. Korea. Herra Keli ja sitten herra Korea. Kiitoksia. Yritän pitää oman puheenvuoroni hyvin lyhyenä. Olen aina kuvitellut, että tämä direktiivi ja sen täytäntöönpano olisi jo ihmisluonteen takia hyvin hankala. Näinhän näyttäisi aina olevan. No esityksen osalta haluaisin kyseenalaistaa direktiivin täytäntöönpanon statusta eri jäsenvaltioissa. Kuinka paljon tästä nyt on todellisuutta ja kuinka paljon on vain suun Ei tässä nyt ole kysymys pelkästään työn, voiman liikkuvuuden ja kansalaisten oikeudesta liikkua, vaan myös koulutuksesta – No tässä nyt määräajat ovat olleet aivan liian kunnianhimoisia ja tämä lainsäädäntöhän on äärimmäisen monimutkainen useilla eri alueilla, mutta eritoten mitä tulee terveydenhuoltoon. Ja tämä paljon liittyy myös sektoreihin, jotka eivät ole tottuneet toimimaan EU-instituutioiden kanssa. Ja tämä kyllä varmasti antaa oman panoksensa näille vaikeuksille, joita tähän liittyy, koska tosiasia on se, että että niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka eivät määräaikaan mennessä ole tätä panneet täytäntöön, no tämähän nyt itse asiassa päti kaikki jäsenvaltioihin ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä ei kunnioitettu näitä määräaikoja ollenkaan. No, muutamia nopeita ratkaisuja näihin ongelmiin, joita edessämme on. Avainkysymys tässä on luottamus. Ja tämä pätee viivästyksiin ja protektionismiin, joista on puhuttu ja niin edelleen. Ja luottamusta puuttuu, koska on erilaisia kulttuureja ja metodologioita, joita on rakennettu useiden vuosien ajan ja menee hyvin pitkään ennen kuin näistä päästään eroon. Ja tähän täytyy suhtautua realistisesti. Ratkaisujen osalta tärkeää on se, että koko elinkeinoelämä saadaan tähän prosessiin mukaan niin, että saadaan tunnustettua ammattipätevyydet jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä on avainkysymys, josta täytyy hyvin nopeasti käydä vuoropuhelua. Ja sitten myös tämä kielenkäyttö. Meillähän on tätä europuhetta aivan liikaa. Asianmukaisen selvän kielenkäyttö on äärimmäisen tärkeää ja sen viestiminen internetin kautta Kansallisten yhteysyksiköiden täytyy antaa oma panoksensa tässä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jos tämä halutaan nyt panna joskus täytäntöön kunnolla. Mitä tulee sitten tähän sisämarkkinatietojärjestelmän standardisointiin? Niin, tämä on äärimmäisen tärkeää, koska tämä on IT-järjestelmä, jos kaikkien pitäisi käyttää samaa metodologiaa samalla tavalla, niin valitettavasti me emme voi käyttää tätä järjestelmää sillä tasolla, missä sitä vaadittaisiin, ja tämä itsessään on jo ongelma. Ja herra Juven varmaan toi tämän esille jo, että me tarvitsemme yksinkertaisia menetelmiä yksittäisiä kansalaisia varten, joiden mielestä tätä direktiiviä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön ja jos se vaikuttaa väärällä tavalla heidän asiaansa. Tähänkin meidän pitäisi keskusteluissa palata. Mutta loppujen lopuksi, huolimatta kaikista näistä ongelmista, meidän täytyy olla kollektiivisesti realistisia tämän määräajan ostaan, koska määräaika ei ollut realistinen eri jäsenvaltioille. Kiitoksia sitten herra Kureja. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti. Ensinnäkin tämä tutkimus on hyvä ja hyödyllinen, koska ainakin se saa meidät tietoiseksi ongelmasta, joka on pitkälti vielä ratkaisematta. Toiseksikin me olimme kaikki, olemme kaikki hyvin vaikuttuneita siitä, miten vähän meillä on välineitä käytössämme. Meillä ei ole välineitä, joita voitaisiin soveltaa tämän tyyppiseen direktiiviin. Minä haluaisin tässä nyt tuoda esille sen, että että me käytämme tässä pelkästään lainsäädännöllistä normatiivista välinevarastoa ja me jätämme huomiota sen, että tähän liittyy myös markkinakysymys, ihmisresurssien ö, kysymys on tällainen musta laatikko. Meidän täytyy ö, pystyä käyttämään sitä, jotta voidaan taata ihmisten ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Vapaa liikkuvuus on vain yksi väline, jolla voidaan mahdollistaa markkinoiden toimiminen. Mutta jos me emme ratkaise ihmisresurssimarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa, niin emme ratkaise muitakaan ongelmia. Tietysti tässä täytyy enemmän oppia tästä direktiivistä ja on tärkeää tuoda esille ne tahot, jotka eivät pane tätä täytäntöön, mutta ei tämä ole riittävää. Haluaisin tehdä seuraavan suosituksen komissiolle näin lopuksi. Komissio, <laughs> myöskin lainsäädännöllistä toimielin syistä, katsoo tätä ongelmaa ennen kaikkea vapaan liikkuvuuden ongelmana. Ja ne osastot, jotka ovat tällä hetkellä tähän mennessä näin toimivat, toimineet, eivät voi tätä nyt katsoa markkinoiden näkökulmasta. Tässä nyt jättäen täysin syrjään toissijaisuusperiaateongelmat. Jokaisen jäsenvaltioiden sisällä kysymys ja kysyntä- ja tarjontakysymykset ovat tietysti subsidiariteettikysymys, mutta kenties komissio tässä nyt voisi tehdä jotain. Eli se voisi vertailla tietoja niin kuin kollega Lehner täällä jo sanoi sekin, voisi verrata tietoja jokaisen jäsenvaltion inhimillisten resurssien suunnittelusta. Joissakin jäsenvaltioissa on mennyt 10-12 vuotta ammattipätevyyden saavuttamisessa, esimerkiksi lääketieteellisellä alalla. Thank you. Kiitokset teille ja sitten lopuksi Rova Ryyle, te varmaan voitte tämän puheenvuoron pitää lyhyenä. Ähm, ein Punkt, der nicht angesprochen. Yksi kysymys, joka on jäänyt tässä mainitsematta liittyen komission, joka on kritisoinut tätä keskitettyä yhteyspistettä. Tässä uudessa direktiivissä sitä ehdotetaan ja suosittelisin, että katsottaisiin, miten nämä eri kontaktipisteet vaikuttavat hallintotahoihin ja katsoa, että onko tilanne hieman liian monimutkainen. Tätä tulisi ehkä muuttaa. Sitten toinen asia. En tiedä, tuliko se kunnolla esiin. Ehkä tietokanta voisi parantaa tilannetta, mutta olen kuullut, että jäsenvaltioissa on ollut painetta koulutusalan alakohtaan juuri tässä tunnustamisasiassa. Jos meillä olisi julkinen selkeä tietokanta, niin kaikenlaiset väärinkäytöt, joita on oletettu, siis direktiivi ei, siis tätä kautta voitaisiin puuttua, puuttua sitten näihin väärinkäyttötapauksiin. Thank you. Many thanks. Lämpimät kiitokset. Tässä on paljon hyviä kysymyksiä heitetty ilmaan, esimerkiksi artikloista 15 ja 51. Ja nyt annan puheenvuoron niin komissiolle kuin Rova Silvestellekin. Ensin komissio, olkaa hyvä. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Angesichts der Zeit werde ich versuchen. Kiitoksia puheenjohtaja, koska aikaa ei ole paljon, pyrin puhumaan lyhyesti. Ensimmäinen kohta, jonka haluaisin ottaa esiin, ovat monet kysymykset siitä, onko direktiivi todella tehokas ja onko siitä kansalaisille hyötyä. Komission täytyy arvioida tilannetta ja työ pitää aloittaa uudessa komissiossa, kun Barroso viime viikolla siis todella puhui jo tästä jälkikäteisarvioinnista. Tämä olisi nyt sellainen tapaus, jossa sitä voitaisiin tehdä. Tästä, tällä asialla ei ole vielä uutta komissaaria ja olen tässä nyt hieman varovainen. Katsotaan, kuinka pitkälle tässä nyt halutaan mennä. Täällä puhuttiin konkreettisista asioista, jotka liittyvät henkilöstön liikkuvuuteen, siis hoitajien, hoitohenkilökunnan ja lääkärien liikkuvuuteen. Selvyyden vuoksi sanoisin, että koko lääkealalla, lääkärialalla on säännöstö, joka harmonisoi koulutuskysymyksiä, eli säännöstö on olemassa. Ja se on ollut olemassa jo 30 vuotta mutta emme ole koskaan ajatelleet, pitääkö sitä nyt arvioida. Ja seuraamme nyt jännittyksellä keskustelua, joka liittyy Lissabonin sopimukseen, koska jos se astuu voimaan, niin silloin siirryttäisiin neuvostossa yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksiin, mutta tässäkin tarvitaan nyt varovaisuutta. Sitten tämä kahden vuoden kysymys. Verrattuna palveludirektiiviin, niin meidän täytyy muistaa, että 80-90 prosenttia kaikista lainsäädännöstä oli mukana jo tässä säännöstössä, ja tämä saatettaisiin nyt yhteen direktiiviin. Eli tämä on tärkeää, kun halutaan vertailla tilannetta esimerkiksi palveludirektiivin. Eli paljon asioita on ollut jo olemassa. Ja toinen asiakokonaisuus, jonka haluaisin ottaa esiin, ovat kansalaisten oikeudet, sitten täällä 151 artikla, kansa, kansalaisten mahdollisuus ostaa kanne, ja sitten tämä sisämarkkinoiden tietojärjestelmä. En tiedä nyt tarkkaan, miten tämä 151 artikla toimii. Me katsomme nyt, kuinka jäsenvaltioit toteuttavat sitä, ja tämä siis koskee sitä, kuinka kansalaiset voivat saada oikeutensa toteutettua tuomittuneiksi tuomioistuimissa. No tämä IMI-järjestelmä, miten se toimii. Meillä on omalla nettisivuillamme jo paljon informaatiota saatavilla. Sitten täällä puhuttiin yhteyspisteistä sitä toimivatko ne. En halunnut niitä itse nyt kritisoida, mutta mielestäni on tärkeää, että kun direktiivi luodaan, niin silloin myös budjettiresurssit ovat sellaiset, että ne riittävät. Ja pyydänkin tässä asiassa parlamentilta tukea. Komissio on ottanut sitoumuksen oman henkilökuntansa osalta siitä, että henkilöstökulukasvoja ei tule. Kontaktipisteet ovat olemassa sen takia, että voitaisiin auttaa kansalaisia ilman oikeus käsittelyitä. Sitten vielä loppuhuomioita siitä, mitä komissio aikoo jatkossa tehdä jäsenvaltioiden suhteen ja kuinka saataisiin paremmin implementoimaan näitä kysymyksiä. Aiomme laatia taulukkomuodossa tietoa tästä koskien sisämarkkinoita ja kaikkia direktiivejä – Eli haluamme marraskuussa julkaista taulukon siitä, missä jäsenvaltiossa nyt mennään, milloin viimeiset toimet olisi tarkoitus panna täytäntöön ja miten tilanne kehittyy tai kehittyy palveludirektiivissä. Tästä puhuu siis herra Lechner. Sitten nämä psykologi, am, ammattilaiset ja tilanne heidän osaltaan. Lähtökohta on se, että eurooppalaiset liitot avustavat vapaassa liikkuvuudessa ja he ovat lähtemässä standardisoimaan kaikkea tällä alalla. Tulen tapaamaan psykologiliittojen edustajaa ensi viikolla olen ehdottanut kuulemistilaisuutta, josta parlamentti saa tietenkin jatkossa päättää. Ja no, nyt kun aikaa ei enää ole, niin en vastaa tämän enempää. Kiitos ajastanne. Thank you, and Mrs. Silvest, please. Ja sitten Rova Silvest, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Minäkin yritän puhua hyvin lyhykäisesti ja vain vastata niihin kysymyksiin, jotka suoraan minulle suunnattiin. Ensinnäkin Rova Weilerillä oli muutama kysymys tässä. Onko tutkimus edustava. Minä sanoisin, että kyllä me olemme keskustelleet kansallisten koordinaattoreiden kansallisten yhteispisteiden kanssa kaikissa jäsenvaltioissa, joten se kyllä kattaa kaikki jäsenvaltiot. Meillä on tiedot kaikista jäsenvaltioista. Sitten sisämarkkinatietojärjestelmä väline. Tähän komissiokin jo hieman viittasi. En usko, että että, että tätä välinettä on ikään tarkoitettu kansalaisille, vaan enemmän tällainen tekninen väline kansallisille yhteispisteille, mutta kansalaisilla on pääsy Solvit-järjestelmään, jolla on kansallisia keskus, keskuksia ja se antaa suoraa apua kansalaisille. Joten heillä on tässä suora pääsy tietoihin. Sitten lopuksi sitten vielä kysymyksen EU-tuomioistuimen päätöksistä. Onko ne kaikki tässä vai onko niitä vielä tulossa? No, EU-tuomioistuimen eteen EU-tuomioistuimen viedyt tapaukset, jotka ovat tässä asiakirjassa mukana, ovat tapauksia siitä, että jäsenvaltiot eivät ole tiedottaneet komissiolle toimista, jo, joihin on ryhdytty direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Ja monet avoinna olevat kysymykset ovat yksilöihin liittyviä ja varmasti niitä rupeaa, niitä alkaa tulla tässä säännönmukaisesti. Me olemme ottaneet yksittäistapauksia mukaan, mutta ei niinkään tällaisia oikeuteen vietyjä tapauksia. Sitten Rova Raptil kysyi siitä, onko meillä enemmän tietoja ammattimaista kaupajärjestöistä ja onko jotain yhteisiä sertifikaatteja tai jotain muuta vastaavaa. No tässä on muutamia, muutamia esimerkkejä, esimerkiksi psykologit Eli tällainen yhtenäinen eurooppalainen psykologi sertifikaatti on tällaista ehdotettu. Ikään kuin ammattikorttia muutama muunkin ammattikunnan osalta. En tiedä, tämä, onko tämä nyt ammatillisten järjestöjen yhteinen suuntaus tässä vai mikä, mutta uskon, että varsin monet niistä puoltavat jonkun kun tällaisen järjestelmän luomista eurooppalaisella tasolla, mutta me olemme keskustelleet, keskustelleet vain muutaman ammatillisen järjestön kanssa, joten en voi tähän sen enempää vastata. Thank you. That was an inter- Kiitos. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu todellakin. Lääkärit ja sairaanhoitajat tuotiin tässä eritoten esimerkkeinä, mutta filosofina tässä mietin, että filosofia ei tässä tuotu esille – Mietin vain, että minkälainen olisi tässä tunnustaminen esimerkiksi suomalaisten ja kreikkalaisten filosofien välillä. Haluaisin kiittää asiantuntijoitamme ja kollegoja hyvistä kysymyksistä. Ja seuraava aihe meillä esityslistalla on hyvin mielenkiintoinen ja herkullinen aihe. Eli kysymys on elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille. Ja tämä käsitellään juuri näin ennen lounasta. Rouva Schaldemoselle annan puheenvuoron kohta, mutta haluaisitteko mainita ensin jotain? Ei, selvä. Rouva Schaldemose, olkaa hyvä. Det, fru formand. Det er dejligt at se, at vi i dag nåede øh, få tid til at diskutere det her, i modsætning til i sidste uge i udvalget. Vi har... Kiitos. Hyvä, että voimme nyt keskustella tästä asiasta. Viime vaalikaudella valiokunta käytti paljon aikaa tämän, tästä aiheesta keskusteluun ja meillä oli myös IMKon mietintö, josta äänestettiin. Odotanko nyt hetken, että täällä ihmiset asettuvat aloilleen? Voisitko nopeasti siitä siirtyä pois? Øh, Kiitos puheenjohtaja. No niin siis, kuten sanoin, IMKO ja ympäristövaliokunnan lausunnosta siis jo äänestettiin, mutta ympäristövaliokunta päätti aloittaa tämän asian käsittelyn lähestulkoon alusta lähtien. Ja se vaati monilta valiokunnilta uuden lausunnon. Ja näinpä meidänkin valiokuntamme saa siis käsitellä tätä asiaa jälleen kerran. Jälleen kerran. Nyt kun meillä on uusi parlamentti, niin uusillakin jäsenillä täytyy olla mahdollisuus antaa tähän kantansa. Hieman ensin aikataulusta ympäristövaliokunnassa ja sitten tulen ehdottamaan sitä, kuinka me voisimme toimia ja missä aikataulussa. Ja tuon hieman esiin tämän ehdotuksen taustoja ja puhun hieman sisältökysymyksistä ja IMKO valiokunnan tekemästä lausunnosta ja otan kantaa siihen, kuinka toimisimme jatkossa. Ympäristövaliokunnassa on valittu Renate Sommer esittelijäksi. Hän on laatinut aikataulun, jonka mukaan ympäristövaliokunta uskoo hyväksyvänsä mietintönsä maaliskuussa 2010 täysistuntoon. Tämä olisi tarkoitus saada sitten toukokuussa 2010, eli tässä on työn määrä aika. Ja siksi ehdottaisin, että otamme todella kylliksi aikaa, jotta valiokunnassa voidaan käydä syvällistä keskustelua tästä asiasta – niin, että voin lähettää sitten oman mietintöni käännettäväksi 11. marraskuuta. Sitten voimme käsitellä lausuntoa ensimmäinen 12. ja tarkistukset voitaisiin jättää 7. tammikuuta mennessä, joista sitten voidaan keskustella 25.1. ja äänestää valiokunnassa 23. helmikuuta. Näin meillä olisi tyyliksi aikaa keskustella kaikista toivomistamme kysymyksistä. Tämä on kuitenkin selvää, että kaikki tämä toteutuu ainoastaan sillä ehdolla, että siihen lausuntoon, joka jo hyväksyimme, halutaan tehdä muutoksia. Tämä ehkä nopeuttaisi. Tämä riippuu varjoesittelijöiden toiveista. He saavat nyt tuoda toiveensa aikataulusta esille tämän lausunnon suhteen. Sitten hieman tämän esityksen varsinaisesta sisällöstä. Tämä on siis asetus, joka koskee elintarviketietoja ja eri vaatimuksia, joita liittyy, jotka liittyvät siihen, että yhteen asiakirjaan koottaisiin elintarvikkeita koskevia tietoja. Tässä asetuksessa on kaksi pääelementtiä, eli ensinnäkin elintarvikkeiden etiketöinti, se kuinka suurella fontilla teksti on tarkoitus painaa etiketteihin, mitä ainesosia etikettiin merkitään – Entä sitten alkuperä, maa, merkitäänkö se vai ei? Tämä on siis yksi osa tätä asetusta. Ja toisessa osassa on sääntöjä ravintoarvoa koskien. Tämä halutaan tehdä pakolliseksi. Ja tämä olikin keskusteluissamme yksi tärkeistä kohdista. Kiinnostus tätä asiaa kohtaan on ollut äärimmäisen suurta parlamentin jäsenten keskuudessa ja meidän lausuntoomme, pelkästään Impon lausuntoon on jätetty 238 tarkistusta. Ja haluaisinkin äh, kiittää Verniota hänen kattavasta työstään tässä lausunnossa. Työ oli valtaisaa. Se, että saatiin yhteinen ehdotus 238 tarkistuksen pohjalta, mutta Vernio kuitenkin onnistui tässä työssä ja hän sai laadittua kymmenen suurta tarkistusta, jos, jo, oikeastaan kerättiin kaikki ongelmakysymykset yhteen. Ja siitä oltiin yhtä mieltä, että näissä ravinto- selvityksissä pitäisi pohjautua 100 milligramman tai millilitran, eikä niinkään ihmisen painoon. Niitä luetteloja tulee sitten laajentaa niin, että kaikki ravintoarvot tuodaan esiin. Löydettiin myös kompromissi muista pakollisista vaatimuksista, jotka koskevat esimerkiksi elintarvikkeiden tuotantopäivää tai hedelmien kohdalla tuotantoaluetta ja kaikkia tämän kaltaisia asioita. Siis Valiokunta teki laajaa työtä ja löysi hyviä kompromisseja, jotka saivat käytännössä kaikkien ryhmien tuen taakseen. Ja siksi suosittelisinkin, että me emme lähtisi muuttamaan omaa ehdotustamme kovinkaan laajasti, mutta totta kai tästä asiasta saa päättää valiokunta. Itse haluaisin vielä muuttaa henkilökohtaisesti yhtä asiaa tässä viime parlamentin hyväksymässä lausunnossa, eli päivittäisten suositteltavien saantimäärien asiaa GDA, eli se kuinka paljon tiettyä ravintoainetta tulisi ihmisen päivittäin saada. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole päästy vielä yhteisymmärrykseen, joten siksi pohdinkin, pitäisikö tämä jättää kokonaan tästä ulkopuolelle. Tanskassa asiasta on käyty laajaa keskustelua ja on puhuttu siitä, voidaanko tämän kaltaisia prosenttiarvoja edes esittää niin, että niistä todella olisi jotakin hyötyä kuluttajille. Eli jos tällaisia päivittäisiä tarvittavia ravintomääriä annetaan, niin silloin voi käydä niin, että vihreä omena näyttäisi olevan vähemmän terveellinen kuin sokerimuroannos. Ja jos haluamme todella antaa tietoa kuluttajille, niin tämä kyllä aiheuttaa aikamoista sekannusta ja johtaa kuluttajaa suorastaan harhaan. Mutta totta kai tässä nyt varjoesittelijät voivat sitten päättää siitä, kuinka jatkossa etenemme ja kuinka pitkälle haluamme lähteä muuttamaan IMKon aikaisempaa lausuntoa. Vai jätämmekö sen nykyiselleen? Tässä siis oma ehdotukseni. Meillä on paljon aikaa käytössämme, kylliksi aikaa, mutta voimme ehkä myös nopeuttaa aikataulua näin halutessamme. Tässä kaikki alustukseksi omalta osaltani. Toivottavasti yhteistyö tulee sujumaan hyvin. Nyt sitten olen valmis kuuntelemaan teidän kommenttianne. Many thanks. The next speaker. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi herra Kreutzmann. Yes. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, wir müssen Kiitos dieser äh, Richtlinie Mielestäni tässä direktiivissä täytyy pitää mielessä keskeiset periaatteet. Kun puhutaan kuluttajista, kuluttajien tiedottamisesta, sen tiedotuksen pitää olla myös ymmärrettävää, sen pitää olla hyvin luettavaa, hyvin selkeää ja meidän täytyy myös pitää kulut käsissä. Meidän täytyy muistaa, muistaa myös PK-yritykset, jotta tietyt PK-yritykset eivät kokonaan kuolisi koska tässä voi tulla kulut liian korkeaksi. Meidän täytyy tiedottaa siis kuluttajia, mutta emme me saa ryhtyä miksikään holhoajiksi. Keskustellaan paljon tästä, mutta toista jälleen kerran emme me saa ryhtyä holhoamaan yhteiskuntaa kuluttajan täytyy tietää, mitkä ovat minkin elintarvikkeen kaloriarvot, mikä on suolapitoisuus, sokeripitoisuus elintarvikkeissa. Tämähän olisi asianmukaista, täsmällistä, hyödyllistä tietoa. Ja sen takia on tärkeää, että nämä orientoinnit, nämä linjaukset pitävät sisällään selkeät määritykset – sillä tavalla, että elintarvikevalmistajat eivät itse päätä siitä, miten tämä tieto kulkee, kulkeutuu kuluttajille. Eli tässä direktiivissä pitäisi ottaa huomioon tämmöiset määräykselliset ohjeet. Jos ne ovat selkeitä, tiiviitä lyhytsanaisia, helposti ymmärrettäviä, helposti luettavissa. Ja jos yritys pystyy tarjoamaan tämän tiedon vähin kustannuksiin, niin silloin me voimme edetä. Tämä näistä kustannuksista, tällä tavoin voimme harmonisoida tilannetta. Mutta mikä on tämän päivän tilanne? Tällä hetkellä tuottajat tuottavat näitä elintarvikkeita sisämarkkinoille, tuottavat myös kansallisille markkinoille, mutta täytyy muistaa, että nämä samat tuottajat haluaisivat ehkä tuottaa ihan yleisesti ottaen sekä sisämarkkinoille että omille markkinoille. Meillä pitää olla yleiset kattavat selkeät säännöt. Bitte, Mrs. Röhle. Ich war Bericht, ich war Shadow beim letzten Mal. Viime kerralla olin tässä asiassa varjoesittelijänä. Ja tässä oli siis todella yli 200 tarkistusta ja yritimme saada aikaan kompromisseja usein hyvin vaikeassakin ilmapiirissä. Mielestäni tässä pitäisi nyt siis lähteä tästä Vernion, Vernion tekstistä ilman, että kaikkea avattaisiin täysin alusta lähtien. Meillä on kyllä tässä paljon tekemistä muutenkin Eli uskon, että tässä ei todella nollapisteestä kannata uudelleen lähteä liikkeelle. Enkä myöskään usko, että kompromissit tässä täysin muuttuisivat, vaan tässä tuhlattaisiin ainoastaan aikaa. Ehkä vielä huomioon näistä päivittäisistä ra- ravinnon saantisuosituksista, GDAista. Ainoastaan joidenkin tuotteiden kohdalla, siis työ, työstetyt, työstettyjen elintarvikkeiden kohdalla on ongelma, ei niinkään perunoiden tai omenoiden. Swab, do you want to speak on behalf of... Herra Schwab, haluatteko te puhua EPPn varjoesittelijän puolesta? Ah, ei selvästi, Rova Weisgerber. Kiitos puheenjohtaja. Ra- elintarvikkeet äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ja on hyvä, että keskustelemme tästä. Täällähän on uusiakin kollegoita nyt paikalla. En ole vielä lukenut tuolla aikaisempaa mietintöä aivan yksityiskohtaisesti, niin, mutta tulen käymään sen kyllä mielelläni vielä läpi. Mutta sanon nyt hieman, mitä mieltä olen tärkeimmistä aiheista. Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme, ja olenkin tehnyt tästä jo konkreettisia ehdotuksia, siis selkeitä etiketöintisääntöjä. Tästä täytyy antaa selkeä viesti. Esimerkiksi eilisessä maidon tuottajien mielenosoituksessa tämä on asia, johon meidän täytyy puuttua. Ja olisi hyvä, että kaikki ryhmät tekisivät yhteistyötä niin, että saataisiin selkeitä sääntöjä tähän. Ja nyt sitten hieman jännittävämpiin asioihin ehkä liberaalikollega on, oli aivan oikeassa sanoessaan siinä, että PK-yritysten kohdalla täytyy tehdä tiettyjä poikkeuksia. Ja aivan kuten Ryyle sanoi, meidän täytyy keskittyä tiettyihin työstettyihin ja pakattuihin tuotteisiin, ei kaikkeen. Ja sitten tämä liikennevalo, merkkijärjestelmä ja GDAt. Itse pidän GDAta hyvänä vaihtoehtona liikennevalojärjestelmälle, koska mielestäni jos katson vaikka pizzaa, niin näen heti tästä GDA-merkinnästä, että kuinka paljon prosenttiosuuksina pizzassa on esimerkiksi rasvaa tai sokeria tai suolaa. Että kun olen, ja tiedän sitten, että kun olen syönyt pizzan, niin illalla voin sitten syödä salaattia. Jos laitetaan pelkästään äh, tällainen liikennevalomerkintä tuotteisiin. Tämä ei todellakaan toimi, koska silloin esimerkiksi oliviöljyyn pitäisi laittaa ainoastaan punainen merkki, koska se on pelkkää rasvaa. Ja voi käydä niin, että jossakin tuotteessa sitten on vihreä merkki ja silloin kuvittelen, että voin syödä vaikka neljä, viisi myslipatukkaa, mutta tässä kuitenkin tietyt arvot sitten hyvin nopeasti ylittyvät. Eli se, että keskitytään antamaan liikennevalomerkintä tietyistä yhdestä arvosta ei mielestäni toimi. Kalorimerkinnöillä on hyvä puolensa ja sitten absoluuttiset arvot, kuten Somer on sanonut, olisi myös hyvä tuoda esiin. Mielestäni tämä GDA on hyvä kultainen keskitieehdotus. Ja se aikana Saksan kuluttajansuoja ministeri on ehdottanut tiettyä 4 plus 1 ehdotusta ja sekin voisi olla tässä hyvä kultainen keskitie, josta voitaisiin keskustella. Sitten tämä omena ja sokeri, vertaus. Tätä en nyt aivan ymmärtänyt, kun puhutaan näistä GDAista, koska GDA aivan selvästi ilmoittaa sen, kuinka paljon sokeria tällaisessa myslipatukassa on ja kuinka paljon se päivän tarpeesta kattaa. Ja voin luokitella silloin tämän arvon aivan selkeästi. Täällä sanottiin, että ei omenoihin mitään merkintöjä haluta edes laittaa, koska ne eivät ole tällaisia työstettyjä tuotteita. Eli tätä vertausta en ymmärtänyt. Minusta olisi hyvä, että löytäisimme tässä selkeän linjan, voimakkaan linjan. Mutta kultaisena keskitiellä sanoisin, että itse puolen tätä GDA-merkintää. Thank you. Mr. Tarabella. Kiitoksia, herra Tarabella. Bien, je crois qu'en... Minä luulen, että tämä on hyvin kaikkia kiinnostava alue ja pyri välttämään kaikki ansat. Meidän täytyy toimia hyvin. Meidän täytyy keskittyä selkeisiin, luettaviin tietoihin. Siinä pitäisi olla tietyt määrät, mitkä ovat grammoissa, kuinka paljon on sokeria tai rasvoja jossakin myslissä ja niin edespäin. Meidän pitää laittaa jonkinlainen merkki, joka kiinnittää kuluttajan huomiota, eli tämä on hyvin sokeroitua, keskivertosokeroitua, ei melkein yhtään sokeria ja ei yhtään sokeria mitä puhutaan sitten suositelluista päiväannoksista, minä olen aika skeptinen sen suhteen, koska sehän riippuu kunkin ruumiin rakenteesta, mitä puhun nyt itsestäni. Minä pidän varani, kun syön perunalastuja, siinä on 700 kaloria sadassa grammassa, sehän on aika paljon, eli minun täytyy olla hyvin varovainen ja tarkka. Mutta näin täällä, että täällä on paljon ihmisiä, joiden ei tarvitse pitää niin tarkkaa lukua syömisestä ainakaan perunalastujen suhteen. Täytyy ottaa huomioon siis ruumiin rakenne ja tietysti joitakin sairauksia, joita meillä on, sokeritautia tai jotain muuta. Silloin täytyy pitää varansa sokerin suhteen. Eli nämä päivittäiset öö, tarpeet kattavat siis 500 miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa. Kyllä meidän täytyy olla sen suhteen vähän varovaisia. On tärkeämpääkin, josta haluaisin puhua, Minusta on tärkeää se, kuten esittelijä sanoi, kuten maatalousvaliokunnan mielipide on se, että kun me puhumme kaikissa valiokunnissa tässä parlamentissa yhdestä asiasta, eli ilmaston lämpenemisestä, ilmaston lämpenemiseen pitää suhtautua sillä tavalla, että emme ajattele vain sitä elintarvikepolitiikan kannalta, vaan myös maanviljelijöiden kannalta. Mutta kun meillä on näitä jalostettuja tuotteita ja eläinperäisiä tuotteita, erityisesti eläinperäiset tuotteet. Belgiassa menin yhtenä päivänä kauppaan. E- eläin oli syntynyt Kanadassa, sitä oli jalostettu Australiassa ja sitten se löytyi belgialaiselta suurelta e, suuresta tavaratalon ruokaosastolta. Tämä on ehkä aika järkyttävää, mutta tämä kaikki selittyy ehkä ilmaston lämpenemisellä. Se oli matkanut maapallon halki vaivassa lentokoneessa ja sitten se päätyi tänne pikkuruisen Belgiaan. Eli meidän täytyy aina ottaa selvää alkuperästä. Täytyy selittää se myös lyhyesti. Minä puhun tässä vähän maatalousvaliokunnan nimissä, mutta tässähän puhutaan siitä, missä eläin on syntynyt, kasvanut, missä sitä on alostettu ja missä sitä on sitten valmistettu, missä siitä on sitten valmistettu jotain tiettyä elintarviketta. Meidän täytyy ajatella, että joskus matkustetaan kymmeniä tuhansia kilometrejä, varsinkin kun on kyseessä eläinkuljetukset. Tämähän on, tämähän on myös kansainvälistä kauppaa, mutta äh, näissä tiedoissa pitää mainita kuluttajille myös nämä tiedot. Eli täytyy myös ottaa huomioon, että kaikki tämä merkitsee sitä, että kerosiinia tulee koko ajan lisää ilmakehään. Eli kaikessa pitää olla hyvin tarkkaavainen, mutta meidän täytyy kuitenkin pyrkiä olemaan yksinkertaisia, mutta myös asiallisia. Ja se on aika vaikeata joskus yhdistää, mutta tämä, oli, tämä on meidän tehtävämme keskeinen tavoite. Uh, many thanks. Um, Mrs. Parvanova, please. Rova Parvanova. Madam uh, Chairperson. I think... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No ensinnäkin, meille on erittäin tärkeää pitää tämä yksinkertaisena ja kuluttajaystävällisenä, koska nyt keskustellaan siitä, mitä laitetaan etupuolelle, mitä merkintää, mitä takapuolelle. Ja loppujen lopuksi meillä saattaa olla lainsäädäntö, joka ehdottaa, että viiden että pikuruiseen suklaapatukkaan laitetaan kokonainen ohjekirja eri ravintoarvoista. Onko tämä tarpeellista keskivertokuluttajalle kuu saada tietoa yliopistotason tutkimuksista? Mitä varten me oikein käytämme tätä tietoa? Me voimme varmaankin helposti yhdistää tässä liikennevalokysymyksen suurimpiin suositeltuihin annosmääriin. Ja sitten voidaan laittaa sokeriin, suolan, rasvan ja kaloreiden osalta nämä luvut liikennevalojärjestelmään myös. Tästähän kuluttajat ovat kiinnostuneita. Se voisi olla tässä elintarvikepakkauksen etupuolella ja yksityiskohdat voisivat olla sitten takapuolella, mutta ajatelkaa, jos nyt laitetaan esimerkiksi maa yksityiskohtaisiin tietoihin, Kenties kuluttajat haluavat tietää, ovatko tomaatit luonnollisesti kasvatettuja vai kasvihuonetomaatteja. Välttämättä kuluttajat eivät aina seuraa tätä alkuperämaata tärkeimpänä prioriteettina valinnallensa. He ajattelevat hintaa ja tuotteen ulkonäköä ja niin edelleen, mutta tiedot täytyy pitää yksinkertaisina ja, ja ymmärrettävinä ja on yliopistoja, eritoten esimerkiksi Hollannissa, jotka tutkivat vahvasti sitä, millaisia, suunnitelmia, millaisia suosituksia tässä pitäisi olla, missä muodossa, ohjekirjana vai mikä, ja kohdennetaanko se yleisölle. Meillä pitäisi olla tästä asiantuntijanäkemys ja saada hoidettua nämä yli 200 tarkistusta tässä, koska Tämän valiokunnan tehtävänä e, ei voi olla pelkästään päättää, eikä, eikä pystytä päättämään mikä on hyvä ja mikä ei, koska tässä on hyvin paljon lobbausta myös takana. Ää, mis... Kiitoksia sitten herra Schwab ja sitten Rova Gebhardt. Ja lopuksi herra Motsi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte kurz machen. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Voin jatkaa siitä, mitä kollega Weisgerber sanoi. Sen jälkeen, kun Rova Schaldemose meidän valiokunnallemme nyt aloittaa tämän, tämän asiakirjan uudelleen työstämisen, niin haluaisin puhua siitä, kuinka tässä todella voidaan löytää sellainen ratkaisu, jolla päästään lähemmäs tavoitteita. Eli sitä, että saadaan selville, mitä ravintoarvoja elintarvikkeessa on. Jos ajatellaan, minkälaisia tietoja ja mihin artiklaan 195 niin artiklan pohjautuen komissio tässä haluaa toimia, niin en nyt tässä uskalla mennä liian pitkälle mennä, mutta pohdin, onko artiklalla se syytä siihen, että että sisämarkkinoiden valiokunnan todella täytyy tässä olla mukana, koska tässä on todella sellaisia kysymyksiä, jotka koskettavat erityisesti sisämarkkinoita ja kuluttajia, eivät niinkään esimerkiksi ympäristökysymyksiä. Ja sitten se, mitä Weisgerber toiseksi sanoi, Churchill totesi kerran, että tilastotietoa voidaan helposti väärentää. Ja Spiegel-lehdessä oli artikkeli tästä sitä, että kuluttajat haluavat tällaisen liikennevalomerkinnän, mutta itse tätä todella pohdin. Ehkä haluavat vain ymmärtää elintarvikkeita entistä helpommin ja kaikkea niihin liittyvää monimutkaista tietoa. Eli jokaisen pitää itse tehdä päätös siitä, kuinka paljon hän minkäkin elintarvikeluokan tuotteita haluaa kuluttaa, eikä tätä pystytä niinkään helpoittamaan tällaisella, tällaisella elintar- liikennevalomerkinnällä. Monet yritykset toimivat tässä jo vapaaehtoispohjalta, laittavat näitä merkintöjä, mutta toivon, että tälläkin alalla löydetään loppujen lopuksi toimiva ratkaisu ilman yhtä paljon tarkistuksia kuin viimeksi oli. Yes, Miss Gebhardt, please. Äh, dankeschön. Ähm, ich möchte mich bedanken bei Christel Schalde. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Rova Schaldemosea hyvin tehdystä työstä. Ja olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Erityisesti kun hän puhui suosituksesta – Bernjoon mietinnön perustan, perustaa pitää jatkaa. Eihän tämä tarkoita sitä, että kaikki on valmiiksi tehty. Jäsenvaltioissa on vielä paljon keskustelun aiheita, joista pitää jatkaa työtä. Eihän meillä muuten olisi ollut tarvetta tälle mietinnölle alla ja nimittäin mietinnän laatia esittelijää, mutta meidän täytyisi olla ehkä vähän valikoivampia ja ottaa kaikista kiireellisimmät asiat nyt käsittelyn alle – eikä ehkä aloittaa avata kaikkea uudestaan. Jos meillä on 300 tarkistusta, niin kyllähän meidän pitäisi löytää kompromisseja, joista päästiin sopuun jo aiemmin. Miksi minä pyysin puheenvuoron? Rova Weisgerber sanoi yhden asian, joka kiinnosti minua. Ehkä olisi hyvä, jos Kristel selittäisi meille vielä uudemman kerran Miten toimii tämä puna, vihreä, oranssi liikennevalojärjestelmä? Täällä nyt on vähän sekaannusta ja hämmennystä. Minä ainakin ymmärsin niin, että jotkut näkevät nämä etikettien muodossa, nämä liikennevalot, punainen, keltainen tai oranssi tai vihreä, mutta eihän se ole näin. Eihän se ainakaan näin toimi punaisen valon kanssa. Itse asiassa kun annetaan tietoa, mainintoja elintarvikkeiden ainesosista. Kyllähän siinä sanotaan ihan tarkasti ja selkeästi, onko siinä paljon tai keskimääräisesti tai vähän tai ollenkaan sokeria tai rasvoja. Silloin, jos on vihreä tai oranssia tai punaista näissä kohdissa, niin sehän on hyvin visuaalista tietoa jos on panna vihreätä sokerille ja punaista rasvoille, mutta silloin kuluttaja voi itse päättää tästä, haluanko varoa rasvoja vai sokeria, kumman valitsen ruokavaliooni, mutta eihän tämä päde koko tuotteeseen, tämä vihreä-puna yhdistelmä. Ehkä Kristel, sinä voisit selittää tämän vähän yksityiskohtaisemmin, jottei jatkossa tulisi sekaannusta. Meidän pitäisi ymmärtää, että tässä on jotakin kuitenkin ihan selkeää ja ettei sitten muut ymmärrä väärin, mitä me ymmärrämme tällä puna, oranssi, vihreä järjestelmällä. Enkä halua, että tämä hylättäisiin sen takia, että sitä ei ole ymmärretty tai ymmärretty oikein. Uh, red light, punainen, uh, uh, väri tarkoittaa, että älä kokeile tätä, tarkoittaako se sitä, että älä osta sitä. Punainen on aika hieno väri meille sosialisteille. Ja it se hermoti. Do we have Mr. Motti? Yes. Onko herra Motti vielä paikalla? Onko hyvä. Grazie. Devo dire che... Kiitos. No, tässä tulikin jotakin asioita esiin. Tämä halusin kuitenkin äh, tuoda henkilökohtaisen näkemyksen esiin sen perusteella, mitä olen lukenut ja mitä täällä keskustelussa olen kuullut. Eli tämä liikennevalo voisi todella antaa sellaisen kuvan kuuluttajalle, että hänellä on tietty valinta edessään. E, olemme tottuneet siihen, että vihreällä valolla saa mennä ja punaisella taas ei kannata mennä. Eli tässä voi syntyä vaikutelma siitä, että yritetään ohjata siis kuluttaja tiettyyn suuntaan, mutta tämä on ainoastaan henkilökohtainen pohdintani. No, olen sitä mieltä, että etiketin sisältö, sisällön tulisi olla yksinkertaisesti luettava kuluttajan kannalta. Jos haluamme antaa kaiken kattavaa tietoa, niin silloin meidän tulisi myös selvittää se, onko sokeri, jota tässä tietyssä tuotteessa on, onko se sakarosia tai glukoosia tai mitä muuta, koska se vaikuttaa sitten verensokerin kokonaissokeri arvoon. Kaikki sokeri ei ole samanlaista ja elimistömme käsittelee eri sokereita eri tavoin. En ole nyt lukenut tätä tekstiä vielä ja ehkä tässä toistan asioita, joita siellä jo on mutta ehkä kannattaisi kuitenkin pohtia sitä, että jos kyseessä on jalostettu tuote, niin täytyisi katsoa, miten se vaikuttaa kehoon. Ehkä tietyt kuluttajat etsivät elintarvikkeilta esimerkiksi niiden laihduttavia vaikutuksia. Tämä voisi olla lainsäädäntö, joka olisi sitovaa, tai sitten tässä voitaisiin toimia eri tavoin vapaaehtoiselta pohjalta, mutta tähän liittyy monia elementtejä, koska tietyt kuluttajat ovat hyvin tarkkoja samansa tiedon kannalta, mutta kuitenkin yleisesti ottaen kuluttajat haluavat tietää, että onko tuote, jota hän syö, sellainen, jossa on liikaa rasvoja, tai että mitkä ovat pääainesosat. Mielestäni etiketti voi olla yksinkertainen tämän tiedon eteenpäin välittämisessä. Ja esimerkiksi tämä GDA-järjestelmä voisi toimia sitten vielä huomio jalostuspaikasta. Italiasta tiedän, että tällä hetkellä maito, jota juon, on sellaista, että tiedot lypsypaikasta laitetaan ainoastaan tuoremaitoon – ja maitopakkauksiin. Mutta jos maito on kestomaitoa, niin silloin tätä tietoa ei tarvitse tuotteessa antaa. Mielestäni kuluttajalla on oikeus saada tietää, että onko maito, jota hän juo ja jossa on tuotantolaitoksen suuri logo, niin hänellä olisi myös oikeus saada tietää, onko tämä maito lypsetty jossakin vaikka toisessa jäsenvaltiossa, eikä hänen kotiseudullaan, niin kuin hän saattaa kuvitella. Eli mielestäni tämä lypsypaikkatieto pitäisi pakkaukseen laittaa. Grazie mille, signor, signor Monti. Kiitos paljon, herra Montti. Ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, Rouva Weisgerber halusi palata tähän kysymykseen ihan lyhyesti. Äh, aivan lyhyesti liittyen siihen, mitä Gebhard sanoi. Olen ymmärtänyt tämän liikennevalojärjestelmän kyllä aivan oikein, mutta eihän tässä oikeastaan ole ehdotettu sitä, että yhdelle tuotteelle olisi yksi ainut liikennevalo. Siis tätä minä todella vastustan. Mutta jos näitä värejä nyt käytetään yksittäisistä ravinnearvoista, voihan näitä liikennevaloja olla vaikka neljä tai viisi, eli jokaiselle sokeriarvolle, rasvaarvolle oma merkkinsä. Mutta vastustan myös tätä, koska silloin voi käydä niin, että jos yhdestä tai kahdesta arvosta, ravintoarvosta annetaan tämä liikennevalo, väri, niin silloin on vaikea tietää, missä menee kynnysarvojen raja, milloin pitää antaa punainen valo jollekin tuotteelle. Ja kuluttajan, su- kuluttajan näkökulmasta esittelijä sanoi, haluaako hän tähän mukaan GDA tai ei, mutta jos näitä GDA ei oteta, vaan käytetään pelkästään näitä liikennevalomerkkejä, niin silloin kuluttajalle ei oikeastaan anneta mahdollisuutta ottaa selvää itse siitä, kuinka suuren äh, prosentuaalisen osuuden hän tietystä syömästään ravintotuotteesta saa päiväannoksesta. Eli Minusta tällainen tietynlainen merkintätapa on holhousta, enkä sitä kannata. Sitten ranskalaiskollega, jonka nimeä en nyt muista, sanoi, että GDA-järjestelmässä on myös on tietty haittapuoli. Siis se, että ne ovat tiettyjä keskiarvoja. No näinhän se on minä naisena noudatan tiettyjä arvoja, jos olen laiha, niin jään tietyn keskiarvon alapuolelle. Mutta esimerkiksi kun olin kesällä Yhdysvalloissa, minulla on tässä nyt tällainen tuotepakaus mukana. Tässä on todella selkeästi kaikki raave, ravintoarvot lueteltu ja tässä puhutaan juuri prosenttiarvoista ja suositeltavasta päiväannoksesta – Mielestäni tämä on tiedottamista, ei mitään harhaanjohtoa tai holhousta. Thank you, Anja. And... Um, kiitoksia, Anja. Nyt herra Pudelev komissiosta ja hänen jälkeensä Sterova Schaldemosen lopuksi vielä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin kunnioittaa Roa Verniota, joka teki tämän mietinnön edellisellä kierroksella. Tehän päätitte ottaa kantaa tähän komission esitykseen. Me teemme työtä teidän kanssanne, jotta voisimme saada lisätietoa ja selventää joitakin asioita. Mutta nyt kommentti muutamiin puheenvuoroihin. GDAsta on puhuttu täällä kovin paljon sinne on ajateltu keskivertoihmistä ajatellen, mutta siinähän on informaatiota jokaiselle. Jokainen voi siitä päätellä, mitä voi tai haluaa kuluttaa. Emme me tällä et- etiketöinnillä pysty valistamaan kuluttajaa kokonaisvaltaisesti. Kyllähän ihmisten täytyy saada muualta tietoa ja koulutusta, mitä hänen pitää syödä, mitä hän saa syödä, mitä ei olisi välttämättä hyvä syödä tämä etiketöinti vain antaa mahdollisuuden tehdä valinnan tietoisesti. Sehän on tämän GDAn etu ja tarkoitus. Toinen asia on se keskustelu, jota olemme kuulleet näistä liikennevaloista. Me haluamme muistuttaa, että emme me halua mitenkään pakottaa tällaista järjestelmän käyttöönottoa. Jokainen jäsenvaltio voi valita sen järjestelmän, joka sille parhaiten sopii johon kuluttajat ovat ehkä parhaiten tottuneet. Järjestelmällä on omat perinteensä. Senpä takia emme halua mitään pakottavaa äh, lausuntoa. Sen takia on myös tärkeää, että kukin jäsenvaltio omien äh, oman historiansa perinteidensä mukaisesti luonnostelee oman järjestelmän, mutta järjestelmä pitää pystyä myös hyväksyttämään muissa jäsenvaltioissa, mutta sen pitää saada ensin, kuluttajien tuki. Se voi olla punaiset valot, se voi olla tähti, se voi olla neljä, se voi olla ympyrä. Jokainen jäsenvaltio voi tehdä oman järjestelmänsä omine merkkineen tai väreineen. Jos jossain tietyssä jäsenvaltiossa punainen valo ymmärretään jo hyvin, koska se pitää sisällään oman historiansa, joita kuluttajajärjestöt ovat jo jakaneet ja vali, ovat sen myötä valistaneet kuluttajille. Silloin nämä maat voivat vapaasti lähteä liikkeelle tämän järjestelmän puitteissa, mutta eihän näin tätä voi pakottaa tai syöttää muille jäsenvaltioille. No, ruoka-ainesosien, mm, elintarvikkeiden ainesosien luettelo ja alkuperäluettelo, tämä on hyvin kuuma peruna. Tämä on suuri keskustelu. Me emme ole tässäkään halunneet antaa mitään pakottavaa järjestelmää käyttöön otettavaksi, jos ei kuluttajat sitä kunnolla ymmärrä. Sen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen kuitenkin sillä ehdolla, että tässä ei vedetä kuluttajaa nenästä. Mm, täytyy tietysti muistaa, kun on kyse jatkojalosteista. Täällä puhuttiin pizzasta, sehän on ihan viimeisin muoto, joka on meille tarjolla. Siinä on hyvin paljon eri ruoka-ainesosia, jotka saattavat tulla lukuisista eri maailmanmaista. Tomaattihan on pizzassa keskeistä. Valitettavasti sanon, se voi tulla valitettavasti Kiinasta. Kyllähän mekin tuotamme tomaatteja täällä, mutta, mutta tässä minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitäisi estää tomaattien tuonti joka ikisestä maailman kolkasta. Yksi aihe, josta pitää myös keskustella tai se pitää palauttaa mieliin, emmehän me tämän hankkeen avulla pyri mitenkään öö, laajentamaan toimintaamme tämmöisille terveystuotteille tai erityisruokavaliota noudattaville, noudattavia, noudattaville ihmisille tarkoitetuista tuotteista. Se on aivan, eri, aivan erityisalansa, mutta tässä voidaan myös, myös ajatella, ihmisiä, joilla on allergioita, joilla, jotka kärsivät sokeritaudista tai iäkkäitä ihmisiä tai ne, jotka harrastavat paljon liikuntaa ja urheilua etiketöinti on tarkoitettu ensisijaisesti näille ihmisryhmille. Pitä, saavatko ihmiset tarpeeksi energiaa, rasvoja, tyydytettyjä, tyydyttämättöjä rasvoja et, ja niin poispäin. Siinä mainitaan, mikä on keskiverto päivittäinen energia-arvo, jonka voi saada. Ja silloin jokainen voi tehdä hyvin valistuneen valinnan omakohtaisesti kukaan ei tuonut tätä esille. Ehkä tästä ollaan niin yksimielisiä, ettei sitä enää tarvitse mainostaa. Mutta tässähän on usein puhuttu tästä kirjainten koosta, surullisen kuuluisa koko kriteeri, mutta tämä etiketöinti, senhän pitää olla hyvin luettavissa. Tehän tiedätte, tässä on esimerkkinä pullo. En tiedä, pystyvätkö kaikki lukemaan sen, mitä pullon kylkeen on kirjoitettu sinistä sinisen päälle ja sitten vesi siellä lähestulkoon sinisenä keikkuu sisällä. Tämä on meidän ehdotuksemme keskeinen tarkoitusperä. Meillä pitäisi olla kirjaimisto tai etiketöinti, joka ei vie liikaa tilaa. Sen pitäisi näkyä sen tuotteen etuosassa ja yksi osa voisi siitä olla takaosassa. Täytyy muistaa, onko kyseessä pyöreä pullo vai, vai paketti. Ja tämän kaiken pitää olla kuluttajien hyvin hyödynnettävissä. Näin muutamin sanoin, rouva puheenjohtaja, halusin puhua, kertoa teille, mitä me haluamme tällä keskustelulla herättää. Mrs. Schaldemus. Kiitoksia, Rouva Schaldemus. Jamen tak for de rigtig mange bemærkninger. Øh, Kiitoksia näistä useista huomautuksista, joita täällä tuli. Tämä osoittaa, että päätöksenteko ei varmastikaan jatkossa tule olemaan aivan helppoa. Tässä on useita eri etuja pelissä, myös puoluepoliittisia etuja osittain. Ja jäsenvaltiossakin asioista ollaan eri linjoilla. Ja tämä asia on siis aihe, joka on meille kaikille tärkeä. Tästä GDAsta ehkä vielä jotakin, jotta se selventyisi. Jos ottaa vaikka lasin maitoa ja lasin Coca-Colaa, asettaa ne vierekkäin ja katsoo sitten tätä GDA-merkintää, jota komissio on ehdottanut, niin silloin Coca-Cola näyttäisi olevan terveellisempää kuin maito, koska maidossa on enemmän rasvaa ja se on taas kielteistä, kun kuluttaja päättää, mikä on hyvä tai huono. Eli meidän täytyy olla tässä tarkoina, että kuluttaja ei johdeta harhaan näillä tiedoilla. Mutta ehdottaisin, että emme nyt jatka enää tänään tästä aiheesta, vaan... Tai no, onhan tässä keskustelu mennyt jo aika pitkälle, mutta no, ehdottaisin, että varjoesittelijät kokoontuisivat käsittelemään vanhaa Vernion mietintöä ja katsoisimme sitten, voitaisiinko siitä ottaa jotakin tähän uuteen tekstiin, niin että ei tarvitse lähteä liikkeelle aivan alusta. Ja sitten meillä olisi ehkä kaksi, kolme avainkokonaisuutta, joita lähdettäisiin työstämään eteenpäin. Mutta Totta kai kaikki jäsenet voivat jättää omia tarkistuksiaan. Tämä on päivän selvää. Oma kantani on se, että tiedot ravintoaineista, niiden tulisi auttaa kuluttajaa. Hän tarvitsee näitä tietoja. Ei tässä näitä tietoja millekään yrityksille olla antamassa tuotteiden ostamiseksi, vaan Kuluttaja tarvitsee tietoa jokapäiväisten valintojensa tekemiseen, ostopäätöstensä tekemiseen, ja näistä tiedoista voisi olla hyötyä tässä. Kiitos tästä keskustelusta. Odotan jo tulevia keskusteluita. Kiitokset Rova Schaldemose ja kiitokset hyvät kollegat ja kiitokset asiantuntijoille, sihteeristölle, tulkeille. Olen nälkäinen. Jatkamme kokousta iltapäivällä menkää ja syökää pizzaa ja tomaatteja ja juokaa maitoa. Hyvää lounasta kaikille.